Okay, ladies and gentlemen. Good morning. We will make a start. No niin, huomenta. Aloitamme kokouksen. Seuraava kohta esityslistalla on puheenjohtajan ilmoitukset, ja ne liittyvät koordinaattorien kokoukseen sekä heinäkuulta että eiliseltä. Eli ensinnäkin voisin kertoa teille, että heinäkuussa ja sitten seuraavat mietinnöt jaettiin. Laivat, jotka saapuvat tai lähtevät satamista. ALDE-ryhmä hoitaa sen mietinnön. Ja sitten direktiiviehdotus liittyen lentoturvallisuuteen. Sosiaalidemokraatit hoitavat sen, tai siis SND. No nyt kestää hiukan tottua näihin uusiin poliittisten ryhmien nimiin. Sitten ehdotuspäätökseksi jäsenvaltioiden tapaaminen neuvoston kanssa ja kuljetussopimukset Yhdysvaltojen kanssa, Islannin ja Norjan kanssa. Päätös on sen mukainen, mitä aikaisemmin vuosina on tehty. Ja toistan vielä tämän kohdan. Saksalaisten tarkoituksena on kierrättää näitä saksalaisten mietintöjä varapuheenjohtajien piirissä. No ei aina saksalainen niitä tee. Eli näin varapuheenjohtajillakin on riittävästi töitä. Sitten neuvost- äh, komission tiedonanto strategisista tavoitteista ja EUn meriliikennepolitiikka 2018. Tämäkin menee Saksalle. Sitten mietintö, rankaisut tieliikenteen sääntöjen vakavat rikkomukset. Se menee EPPlle. Sitten liikenteen tulevaisuus, EPP. Ja sitten lausunnot, valkoinen paperi, joka liittyy ilmastonmuutokseen. Se menee EPPlle, samoin tiedonanto, joka liittyy EUn Itämeren strategiaan. Sekin menee EPPlle, mutta lausunnot riippuvat tietysti päävaliokunnasta, jossa laaditaan mietintö. Eli on jaettu sen pohjalta, että asiasta vastaavat valiokunnat tekevät mietinnön. Emme, emme vielä tiedä, tuleeko näin käymään. Eli se siis heinäkuun kokouksesta. Eilisessä kokouksessa koordinaattorit tapasivat Jonathan Schillerin TREN pääosastolta liittyen Länsi-Balkanin liikennesopimukseen. Ja siitä keskusteltiin. Sitten esittelijöiden ja valmistelijoiden nimeäminen yhteisön säännöt liittyen TEN-verkkoihin. Tämä on nyt uudistettu versio. Tämä menee jälleen yhdelle varapuheenjohtajalle. Sama koskee palveluita EUn ja Brasilian välillä. Sitten ehdotusneuvoston päätökseksi sopimuksesta, joka liittyy tiettyihin palveluihin Brasilian kanssa. Se liittyy aikaisempaan ja tästä oli kaksi erillistä mietintöä. Yksi menee taas varapuheenjohtajalle. Ja sitten e-call, time for deployment. Koordinaattorit katsoivat, että emme ryhdy toimeen tällä hetkellä tämän suhteen, mutta pyydämme, että Jensen ottaisi sen mukaan oman mietintönsä ITSstä. Eli tämä oli siis ehdotus koordinaattoreilta. Sitten mietintö, joka liittyy työaikojen järjestämiseen liikenteessä. Tässä on kaksi mietintöä liittyen tieliikenteeseen. Ja koordinaattorit katsovat, että meidän tulisi laatia lausunto, mutta jälleen se liittyy siihen, siitä, se riippuu siitä, onko työllisyysvaliokunta tekemässä tästä mietintöä. Eli suositus on, että laadimme lausunnon kunhan asiasta vastaava valiokunta tekee mietinnön. Sitten koordinaattorit katsoivat, että muissa asioissa ei tule ryhtyä toimeen. Sitten seuraava kohta liittyy STOA-paneelin jäsenten nimittämiseen. Meillä on tällä hetkellä kolme ehdokasta ja paikkoja on kaksi. Ehdokkaat ovat Kok, EPPstä, Tikau sosiaalidemokraateista ja Lichtenberger vihreistä. Ja kuten sanoin, paikkoja on vain kaksi. Eli meidän pitää äänestää nyt. Siitä, ketkä ovat kaksi edustajaamme. Eli haluaako joku sanoa tästä asiasta nyt jotain, tästä stoasta, ennen kuin teemme päätöksen? Ei, no teknisesti meillä on kaksi äänestystä. Eli äänestyksen kaksi. Eli ne, jotka kannattavat kokia, kädet ylös. you all those for Mrs. Kiitoksia sitten äänet Tikaon puolesta. Thank you. All those for... Kiitoksia. Sitten äänet Lichtenbergin puolesta. Thank you. Any not voting? Kiitoksia ja haluaako joku jättää kokonaan äänestämättä? No niin, varmaankin tämä aika selvä tulos. Eli kaksi edustajastoa paneelissa tästä valikunnasta ovat Kok ja Tikau. Eli kiitoksia tästä. Koordinaattorit katsoivat myös kuulemisia ja valtuuskuntia vuodelle 2009. Ja koordinaattoreita on pyydetty tekemään ehdotuksia valtuuskuntien vierailuille vuodeksi, ensi vuodelle 18. joulukuutta mennessä, joten koordinaattorit varmaan kysyvät teiltä ideoita. Ja myöskin sovittiin, että jatkamme käytäntöä edelliseltä kaudelta, eli käyttämättä jääneet paikat voidaan tarjota niille ryhmille, joilla on vain yksi paikka per vuosi valtuuskuntavierailuille. Eli koordinaattorit sopivat, että jos ei pysty käyttämään jotain paikkaa, silloin se voidaan tarjota muille ryhmille, joilla on vain yksi paikka vuodessa. Koordinaattorit myöskin hyväksyivät kutsun Yhdys, äh, yhdistyneestä kuningaskunnasta ja menemme tutustumaan onnettomuustutkintayksikköön, siviiliilmailun viranomaisen luona. Ja muut paikat käytetään vuonna 2009 tähän, eli kolme EPPstä, kaksi sosiaalidemokraattia ja yksi liberaali. Eli vain heillä on enää paikkoja jäljellä. Sitten kuulemiset 2009-2010 kuulemisia ei ole enää tämän vuoden puolella, mutta koordinaattorit sopivat siitä, että pyydetään ulkopuolisia asiantuntijoita oma mietintöön liittyen matkailun tulevaisuuteen, ja kyse on akateemisista asiantuntijoista eikä teollisuuden edustajista. Ja meidän pitäisi luoda innovatiivisia käsitteitä lyhyen, lyhyiden briefing-asiakirjojen muodossa. Eli meillä on pieni aivoriihi puoli päivää esimerkiksi. Ja siellä on akateemisia asiantuntijoita paikalla ja siellä keskustellaan silloin liikenteen tulevaisuudesta. Ja koordinaattorit sovivat, että tämä voisi olla yksi asia, jota voisimme käyttää tulevaisuudessa ja käyttää asiantuntija-aivoriihiä ja sitten mitä perinteisesti kutsutaan kuulemisiksi jotta jäsenet voivat saada tietoja jostain tietystä aiheesta. Koordinaattorit tietävät, että heidän pitäisi tehdä ehdotuksensa kuulemisista vuoden 2010 osalta 18. syyskuuta mennessä. No vieläkö olette hereillä? Sitten komitologia. Muistan, että, että ne jäsenet, jotka olivat täällä edellisessä parlamentissa, me teimme päätöksen ja kaksi jäsentä tarkastelee komitologia asioita ja raportoi niistä sitten valiokunnalle. Koordinaattorit sopivat jälleen, että noudatamme tätä järjestelmää, eli kaksi jäsentä on vastuussa – ja he tekevät sitten suosituksia seuraavassa koordinaattorin kokouksessa sen suhteen, keitä nämä kaksi henkilöä olisivat. Tämän lisäksi sihteeristö teillä asiakirjoissanne toimittaa teille komitologia uutiskirjeen, joka julkistetaan. Ja te varmaan innolla jo odotatte sitä ja luette sen sitten Näin yksittäiset jäsenet voivat pysyä ajan tasalla komitologiakysymyksissä. Ja olisi hienoa, jos joku ymmärtää nämä asiat, niin voisi selittää myöskin meille muille. Mutta näin siis nyt toimimme komitologian suhteen. Lichtenberger ehdotti, että keskustelisimme valiokunnassa siitä, mikäli ei päästetä koneeseen korvauksista. Ja odot. koordinaattorit halusivat puuttua tähän asiaan jossain tulevassa kokouksessa. Ja seuraavassa kokouksessa 5. ja 6. lokakuuta olen myöskin kutsunut meriturvallisuusviraston pääjohtajan puhumaan meille ja myöskin rautatieviraston pääjohtajan. Eli se tarkoittaa, että ilmailu, meriliikenne ja rautatievirastojen pääjohtajat ovat täällä kahdessa ensimmäisessä kokouksessa. Ja ensinnäkin voimme ymmärtää, mitä he tekevät. Ja jäsenet Erityisesti uudet jäsenet voivat saada käsityksen siitä, mitä he tekevät. Ja tietysti voimme samalla sitten esittää kysymyksiä ja kommentteja tekeillä olevasta työstä. Eli siinä nämä. Onko kellään kysymyksiä tai kommentteja näistä ilmoituksen? Ajala Center. Tii. Niin, puheenjohtaja. Muistuttaisin vain, että ensimmäisessä kokouksessa pyysin, että täällä valiokunnassa, en tiedä oliko tämä koordinaattorien kokous vai mikä, mutta että paikalla olisi henkilö, joka vastaa toiminnasta piraattitoimintaa vastaan Euroopan rannikoilla. Tämä on meille tärkeä kysymys, eli toistaisin vielä. Eli mehän tiedämme, että merkittäviä muutoksia tulee, niin tämä olisi tärkeää. Kiitoksia. Tiedän, että tästä sovittiin ja olemme yrittäneet saada heitä kiinni. Sotilasväki on välillä hiukan vaikea saada paikalle yhden tietynä päivänä, mutta ei tätä ole unohdettu. Se on täällä esityslistalle yritämme saada tämän merirosvon vastaisen toiminnan vastuuhenkilön tänne puhumaan. Onko muita kommentteja? Eli ilmeisesti teille, teille ei ollut mitään vastalauseita näihin ilmoituksiin. Esittelijät on nyt nimetty. Mm-hmm. Sitten talousarvio 2010. Äänestys. Kaivan täältä kortin esiin. Toivottavasti teillä on äänestyskortit mukana. Jos ei, niin sitten teidän täytyy ilmoittaa, millä tavalla haluatte äänestää. Esittelijä on Koicek. Tarkitus 6438. Ai ensin testi. No tehdään pieni testi ensin. Eli jos laitatte, toimivatko etusormenne, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Täällä on kaksi liikaa EPPstä. Tämä on jo vanha tuttu juttu. Ja me kuvittelimme, että se muuttuisi, kun George lähti. Äänestys päättyy. No niin, Voisimmeko nyt sitten oikeasti aloittaa? Tai pelkästään kaksi vain pois. No niin, ensimmäinen tarkistus 6438. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6400. Tässä on kohta kohdalta äänestys summien osalta. Ensin matches. Niin puheenjohtaja, tiedän, että olen nyt hiukan myöhässä, mutta minulla olisi yksi kysymys. Jos kollegat hyväksyisivät sen, että olisi toinen kohta kohdalta äänestys näistä huomioista, ja sitten esimerkit otettaisiin pois kohta kohdalta äänestystä. Eli in connection with cycling networks – Eli esimerkit jätettäisiin pois. Ja taking bicycles on transport, trains, journeys. Ja sitten voimme katsoa, löydämmekö konsensuksen näiden huomioiden kohdalta. Koska ongelma on tässä se, että tässä on annettu konkreettisia esimerkkejä. Ja tiedän, että tämä olisi hiukan myöhäistä, mutta sain nämä paperit hiukan myöhemmin vasta käsiin. Well, as long as there's no objection. No jos kukaan ei vastusta, niin kyllä voimme hyväksyä tämän. Vastustaako joku tätä? Michael. Päivä. Ja das Problem ist, dass... Ongelma on se, että aina väitetään, että nämä euro pyöräilylinjat liittyvät tähän yhteen ja näin ei ole. Ja siksi haluamme mainita sen erikseen, että se on mukana. Jos nämä otetaan nyt pois, niin olisimme siitä kyllä kiitollisia. Tästä on nyt päätetty. Tässä väitetään aina, että sitä ei voida edistää tässä ohjelmassa, ja siksi haluaisin sen mukaan. Ja kurz, eins, es geht ja hier um Niin tässä on kyse matkailusta, ja tässä on huomioita, ja tässä tehdään ero matkailun ja liikenteen välillä – Henkilökohtaisesti minulla oli mitään ongelmia, mikäli tämä yhteiskäsitys eurovelo pidetään tässä. Mutta sitten tässä, tähän haluaisin sitten kyllä päättää tämän. Unacceptable. Okay, we'll do it. No niin, sopiiko tämä? Teemme sitten näin. 6400. Ensimmäinen osa, valmistavat toimet. Kestävä matkailu, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten toinen osa, summat puolesta, Hier möchte ich gerade Split. Haluaisin tähän kohtakohdalta äänestyksen. Tässä toisessa osassa huomioiden osalta ensinnäkin täytyy äänestää näistä sanoista rautaisirippu, kuka on sen puolesta, ja sitten huomautukset ilman sanaa rautaisirippu. Richtig so? Yes. E, en, en mi tal Tarkistuksessani Kramer on ottanut pois eurovelon ja pannut sinne pelkästään esimerkin tästä telondiaferosta. Ja ehdottaisin, että kun äänestämme vastaan tätä tarkistusta Kramerilta, markkinan eurovelo. Eli siinä puhutaan näistä pyöräteistä, eurovelosta, ja sehän tietenkin liittyy Eurooppaan, joten totta kai se voidaan hyväksyä. Tämä on minun katsomukseni. Eli espanjaksi tämä tarkistus se otettaisiin pois esimerkkinä, sehän eurooppalainen esimerkki, ja pantaisiin pelkästään tämä rautaisirippu. Ja minä en ole tästä samaa mieltä, ja siksi jos äänestämme tätä vastaan huomioissa, saamme takaisin nämä pyörätiet ja tämän eurovelo esimerkin, vai mitä? Näin minä sen ymmärsin. Good start this for me. No niin, tämä on hyvä aloitus nyt ensimmäiseen äänestykseen, eli täytyy tarkistaa nyt tämä. Right, Michael, do you agree to miss... No niin, Michael, sopiiko sinulle tämä Grosjerin pyyntö? Eli jos sopii, niin sitä voidaan tehdä kohtakohdalta äänestys, ja jos ei, niin sitten ei. Michael. Ich glaube, Frau Ayala-Sender hat mich missverstanden. Ayala-Sender vähän taisi ymmärtää minut väärin. Nämä yläkäsitteet ovat eurovelo ja tämä rautaisirippu liittyy osana siihen, näinhän päätettiin. Ja eurovelo riittää minulle, koska ne ovat jo mukana, mutta en nyt oikein ymmärrä, miksi te vastustatte tätä käsitettä. No, jokainen varmasti tietää kyllä, miksi on oman kantansa luonut. So Mr. Kramer, you accept... Eli Kramer, että hyväksytte tämän ehdotetun kohta kohdalta äänestyksen. Selvä. Eli nyt äänestämme ensimmäisestä osasta huomioista, huomautuksista. Could you uh, read it? Niin, voisitteko lukea sen? Voisitteko lukea sen, koska on hyvin hankala seurata asiaa. No, no, no. <laughs> I want you to, to do your... Ei, ei, haluan, että hoidatte tehtävänne puheenjohtajana. No, minä nyt kovasti yritän. Grosch. Niin puheenjohtaja, ehkä olisi helpompaa kollegoille, jos nämä sanat, rautaisirippu, reitti, jos siitä äänestettäisiin erikseen. Jos ne otetaan pois, niin sitten näistä huomioista voidaan äänestää ilman näitä sanoja toisessa kohdassa. Sitten tämä olisi varmaan vähän selkeämpää. Voin luvata, että vain tämä kohta on vaikea. No minä tässä nyt vähän epäröin. Okay, so the first we're voting. Eli ensinnäkin äänestämme sanoista rautaisirippu reitti. Eli ne, jotka haluavat ottaa mukaan nämä sanat, sitten ne, jotka vastustavat. Tyhjää. No niin. Ja sitten muut. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ajattelin ehdottaa vartin kahvitaukoa, mutta sitten 6439. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6401 esittelijältä ja 64 Hetkinen, ovatko nämä sama? 6440 ajalla senderiltä samat äänet puolesta vastaan. Tyhjää. No, tämä täytyy tarkistaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. puolesta 15 vastaan yksi tyhjä ääni, eli hyväksytty. Seuraavaksi 6402 esittelijältä on e satelliittinavigaatio äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 605 esittelijältä. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 6407. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus Ajala Senderiltä. Ai ei ole. Ei kun anteeksi, se onkin esittelijältä. Kolicek. V komentáři Eilen, kun komissaari puhui, edustaja Filippi mainitsi sen, että jos me lisäämme varojen määrää virastojen osalta, meidän täytyy pitää huoli myös siitä, että lisäämme virkojen toimien määrää. Ja jos nyt katsotaan äänestyslistan liitettä, niin siitä voidaan nähdä, mihin yksittäisiin toimiin, virkoihin viitattiin virastoittain. Jos me nyt annamme esimerkiksi AESalle lisää rahaa, niin silloin tämä rahamäärä tietysti liitetään tiettyyn työpaikkojen lukumäärään, ja meidän täytyy pitää huoli siitä, että myös työpaikkojen lukumäärä lisääntyy. Bradburn puhui tätä vastaan eilen, haluaisin tästä teitä muistuttaa kaikkia. Ja komission e, edustaja tässä tapauksessa sanoi, että työpaikkojen lukumäärä on rajallinen, ja jos, että jos me lisäämme varojen määrää, niin esimerkiksi viime vuonna Esan tehtäväkenttä lisääntyi ja tällä hetkellä tarvitaan paitsi enemmän rahaa myös enemmän työpaikkoja ja se, tähän kaikki suulliset muutosesityksetkin liittyvät. Se näkyy myös äänestyslistasta. Ja liitteessä Liitteestä voitte katsoa, mitkä nämä virat ovat. Jos vään vängällä haluatte, niin voin kyllä lukeakin tämän listan ääneen. Joten halusin vain varmistaa sen, että asiat tapahtuvat oikeassa järjestyksessä. Haluan muistuttaa teitä siitä, että Bradford puhui eilen sen vastaan, että virkojen lukumäärää virastoissa lisätään, mutta komission kanta oli se, että jos halutaan lisää rahaa, niin silloin tarvitaan myös lisää työpaikkoja. Ja tähän kaikki eh, suulliset muutosesityksetkin tähtävät. Kiitoksia Kolicek. Pannaan nämä erikseen ja sitten ei tarvitse mennä läpi tätä kaikkea joka kerta. Eli hoidetaan tämä sitten, kun olemme muiden virastojen kohdalla. Eli suullinen tarkistus. Teillä on tämä asiakirjoissanne. Eli äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 4 1 0 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6446. Ai niin, siellä olikin suullinen tarkistus jälleen. Niin tästä suullisesta tarkistuksesta pitää äänestää ensin. Eli Kolitsekiltä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6446 Tikalta Kramer, von... Jos Tikka on ehdotus hyväksytään 646, silloin meidän 6414 raukeaa. Eli pyydämme, että myöskin meidän tarkistuksemme otetaan äänestettäväksi. Yeah, no, I... My view is it can be... No, se voidaan tietysti ottaa lisäyksenä. Eli 6 äänellä 6 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, 4, 1, 2 esittelijältä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 6, 4, 1, 4 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6416 Wortman Kolta. Ilmeisesti näitä summia, nämä summat on vedetty pois, eli äänestämme näistä huomautuksista. Eli pelkästään huomautukset, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6417 äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. EPPllä yksi ääni liikaa. Grosh. No niin. Äänestys päättyy. 20 puolesta 17 vastaan yksi tyhjä ääni, eli hyväksytty. 6415 raukeaa, kuten muutkin, eli 6419 esittelijältä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6420 esittelijältä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus, sama juttu, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6424 Kramerilta. Siellä on kohta kohdalta äänestys kolmessa kohtaa. Ensinnäkin summat Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa huomautukset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten poistetaan sanat rautaisirippu reitit puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6422 raukeaa. Jensen ja muut samoin. Eli 6425 esittelijältä. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 6426. Kohta kohdalta äänestys. Ensinnäkin summat. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Huomautukset äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 6454 Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 4, 5, 5. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi kaksi yhdeksän, siinäkin on kohta kohdat äänestys summista ja huomautuksista. Ensinnäkin nämä summat, äänet puolesta ja vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten huomautukset, äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö eli hyväksytty. 6456 raukeaa. Eli seuraavaksi 6432 Jenseniltä äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Eli 6432. Äänestys päättyy. 21 puolesta 18 vastaan, ei tyhjiä ääniä, eli hyväksytty. 6433 Jenseniltä äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6457 kohta kohdalta äänestys, summat ja huomautukset. Eli ensin summat, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten huomautukset, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 658, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 6434 esittelijältä äänet puolesta vastaan tyhjää hylä, siis hyväksytty. Suullinen tarkistus, sama menettely äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6460 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6461 samat tekijät, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6462 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6436 kohta kohdalla äänestys jälleen summat, lumatukset ja sitten sanat rautaisrippureitti. Eli ensinnäkin summat, äänet puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Huomautukset äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli huomautukset toinen osa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. puolesta 21 vastaan, eli hylätty. Meidän ei tarvitse äänestää tästä rautasiripusta, koska se on jo aikaisemminkin hylätty. Grosch. Ja, Vorsitzender. Und... Niin, puheenjohtaja ja tästä syystä haluaisin viitata siihen, että tarkistuksessa se oli samantyyppinen, se taisi olla 49, eli siellä huomautuksia ei hyväksytty ja siksi ei tarvinnut enää äänestää myöskään rautaisirivusta. Tämä koskee myöskin tätä äänestystä. Eli pyytäisin että vain kielteiset äänestystulokset huomautusten osalta pidetään kiinni ja sitten tämä äänestys rautasiripusta mitätöidään. Minä olet aivan oikeassa. Olemme huomanneet tämän. Sitten vielä esittele Kolicek. To unify. Minusta meidän täytyy kaikissa neljässä tapauksissa yhdenmukaistaa nämä huomiot, kommentit ja summat. Kyllä. Sitten 6436. Meillä on kohta kohdalta äänestys summista ja huomautuksesta, eli summat äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten humatukset äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6437 Jenseniltä äänet puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 6437. Ollaanko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 16 vastaan, eli hyväksytty. Sitten ykkönen. Äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten nelonen, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi, äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys kokonaisuutena nimen huutoäänestyksenä. Eli äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 40 puolesta, ei vastaääniä, ei tyhjiä ääniä, eli yksimielisyys. Eli hieno homma, Kolecek. Ja kiittäisin sihteeristöä siitä, että he auttoivat puheenjohtajaa ensimmäisessä äänestyksessä. Kiitoksia. Oh, so. So next on the item is the Swedish presidency. I, I'm not sure whether she's here yet. Sitten puheenjohtajavaltio Ruotsi. Eli jos haluatte nyt pitää pari minuutin tauon ja sitten palaamme, kun puheenjohtajavaltion edustaja saapuu.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 Colleagues, can I welcome to our... No niin, hyvät kollegat. Tervetuloa tähän liikennevaliokunnan kokoukseen. Meillä on ruotsalainen viestintäministeri Åsa Tursen Stensen paikalla. Hän on siis puheenjohtajavaltion edustaja – ja minulla oli ilo ja kunnia Turstensen tavata jo eilen koordinaattoreiden eh, kanssa. Meillä oli oikein miellyttävä illallinen. Kiitän teitä vieraanvaraisuudestanne, arvon ministeri, kovasti. Tehän olette ensimmäinen puheenjohtajavaltion edustaja, joka nyt kokoontuu, tulee tähän parlamenttiin vierailemaan tämän ensin parlamentin, uuden parlamentin aikana, joten kaikki me varmasti korva höröllä kuuntelemme teidän puhettanne ja pitämättä puheitta haluaisin vain kiittää teitä siitä, että tulitte paikalle ja annan teille puheenvuoron. Thank you. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ihan näin alkuun haluaisin toivotan teille kaikille onnea siitä, että olette tulleet valituksi valiokuntaan ja Euroopan parlamenttiin. Minä ja Ruotsin puheenjohtaja valtio toivomme teille kaikkea hyvää ja menestystä työkautenne aikana. Tavoitteenamme on yhdessä teidän kanssanne viedä päätökseen ne liikennekysymykset, jotka nyt ovat esillä. Aion lyhyesti esitellä Ruotsin puheenjohtajavaltion pääprioriteetit liikennepuolella ja jos tarpeen, niin sitten myöhemmin vastaan yksityiskohtaisemmin kysymyksiin. Olen tietoinen siitä, että olette juuri aloittaneet työnne ja että esittelijöitä hyvin monikaan asioihin vielä ei ole valittu. Olen siitä huolimatta vakuuttunut siitä, että voimme käydä ensimmäisen alustavan hedelmäisen keskustelun tärkeimmistä kysymyksistä Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Minusta on tärkeää huomata, että yhteiskuntamme on nyt kahden ongelman edessä, johon täytyy suhtautua todella vakavasti. Ensinnäkin talouskriisi ja toiseksi ilmastonmuutos. Siitä syystä on tärkeää tarkastella liikennepolitiikkaa laajapohjaisesti ratkaisuna vakaviin ongelmiin. Liikennehän on tärkeä osa ekotehokasta taloutta. Hyvin toimiva liikennejärjestelmä on ennakkoedellytys, jota voidaan säilyttää hyvinvointia ja kehittää Euroopan unionin kilpailukykyä. Liikennepolitiikan suunnittelu on nimenomaan tärkeä komponentti, kun pyritään samanaikaiseksi tehokas liikennejärjestelmä. Jo viime vuonna Ruotsi yhdessä Tsekin ja Ranskan kanssa asetti prioriteetit puolentoista vuoden ohjelmallemme. Liikennepuolella sovimme siitä, että keskitymme kolmeen kattavaan ongelmaan kestävä ja kilpailukykyinen liikenne – turvalliset kuljetustavat ja älykkäiden liikennejärjestelmien kehittäminen. Ruotsin puheenjohtajavaltio aikoo jatkaa näiden prioriteettien ajamista. Tietysti yksi kaikkein tärkeimmistä haasteistamme EU:ssa tulevina vuosina on ilmasto-ongelma ja siitä syystä Ruotsin puheenjohtajavaltio aikoo nimenomaan ottaa tämän asian huomioon, varsinkin kun Kööpenhaminan ilmastokonferenssi on juuri tulossa joulukuussa. Samalla meidän täytyy vahvistaa Euroopan taloutta ja sen kilpailukykyä Lissabonin strategian mukaisesti, emmekä saa odottaa, unohtaa myöskään ympäristöä ja liikenneturvallisuutta. Minun mielestäni liikennejärjestelmällä, joka on kestävä pitkällä aikavälillä, on erityisen tärkeä asema Euroopan kehitykselle – näin se luo myös edellytyksiä eurooppalaisille yrityksille. Liikennejärjestelmä tänään on osa ilmasto-ongelmaa, mutta se on myöskin osa ratkaisua ja tämä on tärkeää nähdä. Olemme vakuuttuneita siitä, että liikenteen kielteinen vaikutus ilmastoon voidaan vähentää, jos kykenemme koordinoimaan eri liikennemuodot tehokkaasti. Tarvitsemme yhtä yksittäistä liikennejärjestelmää EU:ssa ei 27 tai itse asiassa mm, oikeastaan voisin sanoa 108 erilaista liikennejärjestelmää, sillä jokaisessa maassa on myös oma järjestelmänsä kaikissa neljässä eri liikennemuodossa. Uusi teknologia täytyy ottaa mukaan, että saadaan aikaiseksi tehokkaita logistisia ratkaisuja liikennejärjestelmissä ja voidaan lisätä turvallisuutta ja luotettavuutta. Siitä syystä Ruotsin puheenjohtajavaltio asettaa kolme prioriteettia. EUn liikennepolitiikka vuoden 2010 jälkeen, tehokas logistiikka, äh, rahtiliikenteessä uusi teknologia ja älykkäät liikennejärjestelmät. Euroopan liikenteen kehitys on erityisen tärkeällä, tärkeässä asemassa syksyn ajalla. Komission valkoinen kirja, joka koskee tätä asiaa, jatkuu vuonna 2010. Nyt on tarkoitus katsoa eteenpäin, koska olemme tämän kauden loppupuolella. Ja siitä syystä minä kannatan komission uutta tiedonantoa liikenteen kestävästä tulevaisuudesta. Euroopan parlamentti ja neuvosto on mahdollisimman nopeasti ryhtyvät intensiiviseen keskusteluun Euroopan kuljetusalan tulevaisuudesta. On tärkeää, että tätä vuoropuhelua käydään myös kulutuspuolen palveluiden käyttäjien kanssa. Tässä suhteessa täytyy ottaa myös huomioon väestön ikääntyminen, maahanmuutto, sisäinen liikkuvuus, ympäristöhaasteet, fossiilisten polttoaineiden käyttäminen ja kaupungistuminen. Ruotsin puheenjohtajakausi aikoo kiinnittää erityistä huomiota komission tiedonantoon ja aiomme järjestää ministeritason keskustelun lokakuun liikenneneuvoston kokouksessa ja hyväksyä nuo päätelmät joulukuun lopussa. Arvostaisin voimakkaasti sitä, että saisin kuulla teidän näkemyksenne liikennealan tulevaisuudesta ja näin voisimme jatkaa tätä hyvää vuoropuhelua eri toimielinten välillä. Yhteinen seminaari, joka tarkoitus on pitää täällä parlamentissa 12.10. on aivan erinomainen mahdollisuus käydä näkemysten vaihtoa. Yhteisten keskustelujen tulisi auttaa meitä määrittelemään paremmin eurooppalaisen kuljetuspolitiikan vaikutukset samalla kun otamme esille uusia tavoitteita ja uudet menettelyt saavuttaa ne. Kestävä liikennejärjestelmä, joka täyttää talous-, yhteiskunnalliset ja ympäristövaatimukset, joita yhteiskunnalla on, samalla vie eteenpäin innovatiivista teknologiaa. Meidän toivomme on tässä suhteessa se, että voisimme päästä sopimukseen komission ehdotuksesta siitä, että otamme käyttöön älykkäät liikennejärjestelmät maantiekuljetuksista. Näin voitaisiin vähentää liikenneruuhkia, päästöjä, saasteita ja onnettomuuksia ja näin jokainen liikennemuoto voisi myöskin kehittyä optimaalisesti. Uusi teknologia, kuten ITS-ratkaisut, älykkäät liikenneratkaisut, voivat tarjota uusia liikennejärjestelmiä, jotka ovat kehittyneempiä ja tarjota myöskin lisää turvallisuutta teillä. Toivomme, että toimitte tässä suhteessa joustavasti ja avoimesti niin, että mahdollisimman nopeasti voimme päästä tästä asiasta sopimukseen. Tässä suhteessa haluaisin mainita myös kaksi tärkeää tapahtumaa, jota pidetään Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. 21.9. Tukholmassa äh, avataan 16 maailman älykkäiden liikennejärjestelmien kongressi. Ja kongressin teemana on ITS päivittäisessä elämässä. Lisäksi Ruotsin puheenjohtajakausi aikoo pitää korkean tason kokouksen Göteborgissa 26-27.10. ja sen teemana on tulevaisuuden tieliikenne, turvallinen ja puhdas. Kokouksen päätavoitteena on osoittaa, millä tavalla uusi teknologia voi olla mukana edesauttamassa ympäristöystävällistä turvallista maatiekuljetusta ja näin myöskin kiihdyttää olemassa olevan ja uuden teknologian käyttöönottoa. Joka vuosi 40 000 ihmistä saa surmansa tieliikenneonnettomuuksissa EU:ssa. Meillä on valtava pitkä matka edessämme, kun pyrimme pääsemään siihen tavoitteeseen, joka asetettiin vuodelle 2010, joka on 27 000. Komissio on tällä hetkellä ehdottamassa neljättä tieliikenneturvallisuusohjelmansa vuosille 2010-2020, jotta tavoitteeseen päästäisiin. Siitä syystä ensi vuosikymmenen aikana täytyy keskittyä sellaisiin alueisiin, joista saadaan tule, tuloksia, parempi nopeuden valvonta, lisäksi raittiin ajaminen ja turvavöiden käyttö. Tavoitteenamme on, että Göteborgin korkean tason kokous saa aikaan hedelmällisiä tuloksia. Turvallinen liikenne on erittäin tärkeä asia Euroopan unionissa. Työskentelemme voimakkaasti, jotta voisimme päästä eteenpäin tällä alalla, varsinkin parantamalla liikennettä, varsinkin tarkastellen henkilöiden turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksien määrää. Aion tarkastella komission ehdotusta direktiiviksi yhteisiksi periaatteiksi, joilla voitaisiin ottaa käyttöön uusia maksuja yhteisön lentokentille, jonka tavoitteena on luoda avoin, ei diskriminoiva puitteisto lentokenttämaksuille. Lisäksi tavoitteenamme on tarkastella esitystä asetukseksi, joka koskee lentoonnettomuuksia ja niiden tutkintaa. Tämän tyyppisen ehdotuksen merkitys erityisesti on nähtävissä, koska viime aikoina on ollut ilmailualalla paljon onnettomuuksia. Kun parantaa liikenteen laatua mukaan ottaen henkilöiden turvallisuus ja suojataan ihmisten oikeuksia, niin meidän täytyy tarkastella sitä, että myös äärialueiden liikenne pitää asettaa suureksi prioriteetiksi. Siitä syystä meidän täytyy tarjota hyvälaatuista kuljetusta ja taata matkustajien oikeudet. Tällä tavalla huomioidaan myös se, että otetaan huomioon kuljetusalan käyttäjien oikeudet. Meillä on myöskin kaksi tärkeää ehdotusta komissiosta, joiden tavoitteena on vahvistaa linja-autolla kulkevien matkustajien oikeuksia tai meriteitse kulkevien matkustajien oikeuksia. Näiden avulla voimme soveltaa näitä samoja säännöksiä, joita käytetään myös ilmailussa tai junaliikenteessä. Euroopan parlamentti on käsitellyt jo ensimmäistä kertaa molempia ehdotuksia. Toivottavasti mahdollisimman nopeasti voimme päästä sopimukseen niistä, mikä johtaa siihen, että kaikki matkustajat saavat parempaa tukea silloin, kun kuljetukset viivästyvät. Ja samoin otetaan huomioon paremmin ne, joilla on alentunut liikkuvuus, ja näin heitä ei syrjitä. Muutaman vuoden aikana Euroopan unioni on pyrkinyt pääsemään tavoitteeseen, jonka tavo- joka on se, että sisämarkkinat saadaan aikaiseksi erityis- eri liikennetoimialojen välillä, ja näin voidaan parantaa kilpailukykyä. Tähän ei kuitenkaan ole päästy, vaan meidän täytyy saada paljon enemmän työtä. Meidän täytyy yksinkertaistaa sääntelyä niin, että tarpeeton hallinnollinen taakka poistuu. Tämä koskee varsinkin rautatie- ja merikuljetuksia. Haluaisin myös painottaa sitä, miten tärkeää on direktiivi, joka koskee yhteisön alueella jäsenvaltioista tulevia laivoja meillä on erittäin pitkä meriraja ja erittäin paljon satamia ja siitä syystä laivakuljetukset ovat erityisen tärkeässä asemassa Euroopan unionissa, niillä on suuri vaikutus ilmastoon. Eurooppalaisen esteettömän merikuljetusalueen luominen ja siihen liittyvä strategia, joka jatkuu vuodelle 2018, on ainoastaan mahdollinen siinä tapauksessa, että voimme yksinkertaistaa niitä hallinnollisia menettelyitä, joita tällä toimialalla on. Toivottavasti voimme päästä nopeaan sopimukseen Euroopan parlamentissa tästä ehdotuksesta. Tässä yhteydessä haluaisin myös mainita Itämeren strategian, mikä on tärkeä, kattava prioriteetti Ruotsille ja erittäin paljon liittyy kuljetusalaan. Eri muodollisuudet ja TEN-verkkojen uudistukset voivat luoda ne ehdot, joiden avulla tätä strategiaa voidaan viedä eteenpäin ja ottaa käyttöön uusia, tehokkaita kuljetusratkaisuja, kuten vihreitä käytäviä. Tämä tyyppinen strategia voi sitten toimia esimerkkinä myös muissa makroalueellisissa kehityshankkeissa. Rautatiepuolella unioni on pyrkinyt luomaan hyvin toimivan eurooppalaisen rautatien markkina-alueen. Kolme rautatiepakettia on hyväksytty vuodesta 2001 eteenpäin, jotta voitaisiin päästä tähän tavoitteeseen. Eh, kokemukset osoittavat, että markkinoiden vapauttaminen on ollut menestyksestä vasta sitten, kun kaikki on täysin täytäntöönpantoa. Siitä huolimatta meillä on vain vähän edistystä saatu aikaiseksi ja meillä on pitkä matka tavoitteeseemme. Aluksi meidän täytyy ensinnäkin saada ensimmäinen rautatiepaketti täysin täytäntöönpantoa, jotta voimme saada aikaiseksi rautatiekuljetukset, joissa on harmonisoitu kapasiteetin jako ja pääsy eri asemille. Vapauttamisen parissa tapahtuva työ jatkuu Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Toivottavasti voimme päästä teidän kanssanne sopimukseen siitä, että saamme aikaiseksi eurooppalaisen rautatieverkoston, joka on kilpailukykyinen rahtikuljetuksissa. Asetus tekee kansainvälistä rahdin kuljetuksesta rautateitse huomattavasti helpompaa Euroopassa. Yhteinen kanta tässä asiassa esitään teille niin nopeasti kuin mahdollisesti. Kehittelemme tehokkaita käytäviä äh, rahtikuljetuksille, jotta voimme lisätä rattikuljetuksia rautatietse ja vähentää saasteita maanteitse tapahtuvassa kuljetuksessa. Meidän täytyy saada aikaiseksi transmodaalia ratkaisuja niin, että saamme aikaiseksi älykkäitä integroituja logistisia järjestelmiä Eurooppaan. Olemme tietoisia niistä eri konflikteista, joita löytyy matkustaja- ja rahtiliikenteen välillä. Mutta hyvä koordinaatio ja hyvä yhteistyö kansallisten infrastruktuurihallinnoitsijoiden ja eri käytävien välillä tässä verkostossa edesauttavat tuottamaan tehokkaita ratkaisuja. Ruotsin puheenjohtajakauden tavoitteena on lisäksi myös päästä sopimuksen Euroopan parlamentin kanssa direktiivistä, joka koskee työaikaa silloin kun kysymys on maantieteessä tapahtuvasta rahtikuljetuksesta. Ja olen myös tietoinen siitä, että valiokuntanne johtaa tätä työtä. Otan esille kysymyksen, joka koskee varsinkin pk-yrityksiä kuljetusalalla. Kuljetusala nimittäin on muuttunut voimakkaasti viime vuosien aikana. Sen yhteiskunnallinen ulottuvuus on vahvistunut kovasti ja pääsyvaatimukset markkinoille tulon ovat erittäin matalat, mikä johtaa siihen, että tällainen ikään kuin harmaa alue työntekijöiden ja kuljettajien välillä on aika suuri. Vuonna 2008 komissio esitteli jo ehdotuksensa uuden jotta uuden aikaistettaisiin direktiivi 2002-15, jonka tavoitteena on estää väärin työllistyneiden kuljettajien työllistäminen. Ja toivon, että voimme päästä tässä asiassa myöskin eteenpäin. Ennen kuin lopetan puheenvuoron, niin haluaisin vielä lyhyesti keskustella komission ehdotuksesta muuttaa niin sanottua Eurovignet-direktiiviä. Haluaisin muistuttaa teille siitä, että liikenneministerit ovat kaksi kertaa jo käsitelleet sitä, mikä olisi paras tapa käsitellä tätä ehdotusta. Toteaisin, että suurin osa kollegoistani tukee niitä tavoitteita, joita meillä tässä ehdotuksessa on, mutta meillä on suuria ongelmia poliittisissa, taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa vaikutuksissa. Yksinkertaisesti vain tarvitsemme lisää aikaa ja enemmän tutkimuksia ennen kuin neuvosto voi ottaa lopullisen kannan tästä asiasta. Komissio siitä, siitä syystä on tällä hetkellä tekemässä tutkimusta niistä eri tavoista, tai jäsenvaltioissa on, jotta voitaisiin paremmin arvioida ehdotuksen vaikutuksia. Ja se täytyy tehdä ennen kuin voimme jatkaa keskustelujamme. Kun puhutaan ympäristöstä, haluan mainita, että komissio on esittänyt, että sillä on tavoitteena, että ehdotus direktiiviksi typioksidipäästöistä. päästöistä Silloin kun lainsäädäntö hyväksyttiin päästökauppajärjestelmästä, komissio sitoutui myös tarkastelemaan ilmailun muita ympäristövaikutuksia. Tämä ehdotettu direktiivin tavoitteena on ottaa käyttöön yhteiset säännökset typioksidipäästöissä Euroopan unionin lentokentillä. On tärkeää työstää tätä ehdotusta, mutta se tulee sille tietysti vasta puheenjohtajakautemme loppupäässä. Arvoisat jäsenet, Odotan innolla saamani työskennellä teidän kanssanne, jotta voimme viedä eteenpäin eurooppalaista liikennepolitiikkaa, saada aikaiseksi ympäristötehokasta politiikkaa, joka on hyväksi myöskin taloudelliselle kasvulle, saa luotua työpaikkoja ja parantaa ympäristöä. Ennen kuin lopetan, haluaisin vielä käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni painottaakseni, että uusi lainsäädäntö ei ainoastaan ole tärkeä osa työtämme. Aivan yhtä tärkeä asia on se, että varmistaudumme siitä, että olemassa olevaa lainsäädäntöä todellakin täytäntöön pannaan tehokkaasti. Komissiolla on tästä syystä tärkeä rooli tässä tehtävässä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Joissakin yhteyksissä jotkut muut menettelyt voivat olla yhtä tärkeitä tai tärkeämpiä kuin uuden lainsäädännön hyväksyminen. Tämän tyyppinen alue on tieliikenneturvallisuus, jossa asenteisiin vaikuttaminen on erityisen tärkeää. Ei voi painottaa liikaa, miten tärkeää on parantaa tieliikenneturvallisuutta. Ja tehokas yhteistyö eri toimijoiden välillä ja kaikkien mukaan lukien Euroopan parlamentin jäsenvaltioiden mukanaolo on tärkeää. Olen nyt valmis vastaamaan niihin kysymyksiin, joita teillä on toivottavasti tekin Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Voitte yhdessä minun kanssani saada aikaiseksi monia yhteisiä tilaisuuksia, joissa voimme jatkaa tätä työtämme. Kiitoksia. Minister, thank you very much for your Kiitoksia kovasti tästä esityksestänne tänä aamuna. Nyt ajattelin ensin antaa puheenvuoron ensimmäisille, ensimmäisen kerroksen puhujille, eli koordinaattoreille, eh, ja sen jälkeen muille jäsenille. Haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että jos me haluamme antaa ministerille vielä mahdollisuuden vastatakin kysymyksiin, niin silloin meidän täytyy pitää huoli siitä, että hänelle jää riittävästi aikaa vastauksiin, joten minä olen aikamoinen mestari tämän nuijan heilutuksessa, jos vaikuttaa siltä, että ylitätte puheaikanne. Voidaanko lähteä siitä, että puhutaan noin kolme minuuttia per nenä? Nyt annan puheenvuoron EP-koordinaattorille. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset tästä ohjelman esittelystä. Ensinnäkin toivotamme teille paljon menestystä. Tehän olette aloittamassa työtänne ja tässä nyt oli kesä ja vaalitauko. Odottelemme nyt uutta komissiota. Emme voi enää hukata enempää aikaa. Eli haluaisin sanoa, että siksi, että olemme tottuneet odottamiseen, se ei tarkoita sitä, että puheenjohtajavaltio myöskin tyytyy odottamaan. Alustuksessa otitte esiin muutamia painopisteitä, jotka ovat tietysti meillekin hyvin tärkeitä. Erityisesti turvallisuus, ITS kokonaisuudessaan. No, meillä on nyt hyvin vähän aikaa. Eli olisin kaivannut vähän kunnianhimoisempaa ohjelmaa. Se olisi voinut tulla hiukan vahvempi. Jos voin sanoa, että tietyt hankkeet, jotka ehkä neuvostossa eivät ole kovin helppoja aiheita, että nyt parlamentin avulla, ja voin vakuuttaa, että tämä parlamentti on aina puheenjohtajavaltion takana. Eli te olisitte voineet edistää näitä asioita parlamentin kanssa. Eli eurovinjetti, sehän on suoranaisesti liitoksissa ympäristöön, ja neuvostolle ja parlamentille on tärkeää, vaikka siinä ollaankin ehkä eri mieltä, mutta myöskin uskottavuuden kannalta on tärkeää, ja meidän ei enää pidä hukata aikaa, vaan meidän pitää tehdä laajempia tutkimuksia. Tästä on puhuttu parlamentissa ja parlamentti on saanut tästä jo tietoja. Eli teettäkää nämä tutkimukset, mutta yrittäkää nyt päästä vähän eteenpäin tässä aiheessa. Toiseksi te totesitte, että no, tämä nyt tietysti on vaikea aika, talouskriisi, mutta tänään keskusteltiin budjetista ja eilen se nyt ehkä ei kuulu juuri teidän alanne, mutta jos voisitte auttaa meitä matkailukysymyksissä, koska olisi epäuskottavaa kansalaisille, että infrastruktuurista, investoinneista, turvallisuudesta, ympäristöstä puhutaan, multimodaalisuudesta. Ja sitten budjettikohdat, jotka liittyvät näihin, niitä supistetaan systemaattisesti. Mitään hyvää ei voida tehdä, mikäli ei investoida infrastruktuureihin. Eli meidän ei pidä nyt odottaa ja pyydämme yksinkertaisesti, että te olisitte mukana tässä tukemassa myös meitä. Kestävyys, turvallisuus, älykkäät kuljetusjärjestelmät, me olemme teidän takananne. Ja sitten matkustajien oikeudet, jos te haluatte puuttua siihen suoraan, niin huomaatte siinä, että kansalaiset vastaavat siihen hyvin myönteisesti. Ja jos haluamme viedä tämän päätökseen, se olisi erinomaista. Ja sitten lopuksi vielä työaikadirektiivi. No tästä asiasta ei keskustella tässä valiokunnassa. Ja sitten kuljetusalalla. Mekin haluamme kunnollisia työolosuhteita, mutta meidän pitää tehdä ero itsenäisten ja muiden työaikojen välille. Ja myöskin täytyy katsoa työaikaa ja turvallisuutta. Ja tässä valiokunnassa on puhuttu näistä asioista pitkään. Ja sitten nämä lepoajat, nämä ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta. Eli jos me haluamme olla nyt kriittisiä, meidän pitää muistaa turvallisuus- ja sosiaalikysymykset ja mitään turhaa lainsäädäntöä ei pidä tietenkään laatia. Ja joka tapauksessa kiitokset siitä, että olette paikalla ja paljon menestystä. Thanks, Kiitoksia ja sen jälkeen SNT-ryhmä. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin kiittää ministeriä tästä alustuksesta, enkä mitenkään kadehdi teidän asemanne. Nyt meillä on hyvin vaikeat ajat. Nyt on hyvin vaikea olla puheenjohtajana. Kollega on tässä todennutkin, että, että siirtyminen uuden komission aikakauteen on hyvin hankala. Mutta tietysti tällä ei tulisi olla mitään vaikutusta neuvoston jokapäiväiseen työhön. Ja kun tarkastellaan niitä yhteisiä kantoja, joita meillä nyt jo on käsitelty yhdessä parlamentin kanssa, niin ne ovat tärkeitä, varsinkin kaksi, jotka ovat varsinkin tärkeitä minun ryhmälläni, kestävä liikenne ja turvallinen liikenne. Kollega Ajala Sender on käsitellyt myöskin mietintöä, kun hän käsitteli sakkoja ja rajoja ylittävää eurooppaista sakkojärjestelmää, niin se, että rankaisemattomuus on olemassa, tällä avulla, tämän, tämän avulla voitaisiin ehkä pureutua siihen. Voitaisiin myöskin vähentää onnettomuuksien määrää sillä meillä on edelleenkin 40 000 kuollutta tieliikenteessä vuosittain. Hyvä ministeri, minusta tähän täytyy ehdottomasti kiittää huomiota ja neuvoston täytyisi tässä suhteessa olla kunnianhimoisempi. Ja sitten kestävä liikenne, johon viitattiin. Ja toinen asia, joka siihen liittyy, on Eurovignet. Te puhuitte myös siitä. Ja että sillä on merkitys Kööpenhaminan konferenssin ja ilmastokysymyksen kannalta. Sitä ei voida mitenkään erikseen tarkastella suhteessa sen, liikenteeseen. Haluaisin myös huomauttaa, että jos me emme tee mitään uskaliaita päätöksiä, jos meillä ei ole sellaisia päätöksiä, jonka avulla liikennestä saadaan tehokkaampaa, niin toisin sanoen tämä vaikea kysymys, joka koskee ulkoisten kulujen sisäistämistä, integrointia – jää silloin ulos. Ja liikennealan kehitys vuoden 2010 jälkeen, mutta tässähän meillä on aivan konkreettinen asia, joka itse asiassa käsittelee nimenomaan tulevaisuutta. Ja te neuvoston puheenjohtajana voitte silloin ottaa sen siellä esille. Ryhmän olemme myöskin olleet sitä mieltä, että neuvoston täytyy ponnistella tässä asiassa. Pyydämme siis lisää kunnianhimoa neuvostolta tässä suhteessa. Puhuttiin myös teknologian käyttöönotosta. Ja toivottavasti voitte antaa tässä suhteessa meille vähän myönteisiä uutisia. Lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisin todeta, että seuraamme hyvin rakentavasti ja kriittisesti, kriittisesti tarkastellen näitä eri asioita, jotka mainitsitte. Ja lentokenttien turvallisuusmenettelyiden rahoitus on tärkeä asia. Toivottavasti myös voitte tästä tehdä hyvin nopeasti uusia päätöksiä. Thank you, um... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä tästä alustuksestanne. Kollega oikeastaan sanoikin jo tämän asian. Nyt tilanne on hyvin hankala. Myös neuvostolle on tärkeää se, että asiat ovat kuitenkin käynnissä ja että viemme niitä eteenpäin. Ja että me anna ulkoisten tekijöiden kuitenkaan siirtää meitä pois tästä päämäärästämme, eli viedä näitä asioita eteenpäin. täällä liikennevalikunnassa myöskin jatkamme työtämme ihan entiseen malleen. Mielelläni olisin kuullut siitä, että olisitte painottanut sitä, että meillä pitäisi olla yksi eurooppalainen sisämarkkina-alue kuljetustoimialalla ja että olemme siitä niin kaukana vielä ja että erityisesti on eh, hankalaa edelleenkin neuvostossa ja parlamentissa päästä näistä asioista yksimielisyyteen. Olettaisin, että neuvostossa on nähtävissä se, että jäsenvaltiot on vaikea vakuuttaa siitä, että meidän täytyy saada aikaiseksi liikenteelle yksi yhtenäismarkkina-alue. Lisäksi miten tärkeä tämä on myös Euroopan unionin talouskehitykselle, miten tärkeää on se, että meillä olisi kunnollinen kuuletusjärjestelmä. Se, mitä puhuitte yksinkertaistamisesta, varsinkin merikuljetusalalla, minä olen esittelijänä komission ehdotuksesta, joka koskee merialaa ilman rajoja ja varsinkin rannikkoalueen liikennöintiä, että siellä liikennöinti on mahdollisimman joustavaa, että tämä mahdollistettaisiin. Siinä mielestäni on paljon tulevaisuutta. Tuo rannikkokuljetukset ovat tärkeitä lyhyet välimatkat ja se on erittäin ympäristöystävällinen tapa hyödyntää merta. Tässä yhteydessä mainitsitte myös prioriteettejanne. Mehän olemme käsitelleet edustaja Jensenin mietinnön näistä kysymyksistä, joka valitettavasti nyt täällä ei ole koskaan Kööpenhaminassa, mutta hänen nimissään esitän kysymyksen. Oletteko sitä mieltä ja onko neuvosto sitä mieltä, että tarvitsemme lainsäädäntöä, eikä pelkästään koordinointia. Onko neuvosto vakuuttunut siitä, että meidän täytyy mennä pidemmälle ja huolehtia siitä, että meillä on todellista eurooppalaista lainsäädäntöä. Hän haluakin tietää sitä, että kun käsittelemme näitä kysymyksiä, että aiommeko päästä tästä sopimukseen teidän puheenjohtajakautenne aikana. ja sitten poliittiset päätökset, joita tehdään, ja tasapaino muun maailman ja valtiovarainministerien välillä. Valtiovarainministerit sanovat, että tarvitsemme rahaa, otetaan se eurovinjetissä, mutta eurovinjetin tulo täytyy käyttää ulkoisten kulujen laskemiseen. Minun mielestäni se on ainakin oleellista. Ja vielä lyhyt kysymys liikenneturvallisuudesta. Me odottelemme edelleen neljättä toimintasuunnitelmaa tässä suhteessa. Olen kuullut, että komissiossa on viivästyksiä, jotta saisimme tästä tiedotuksen, äh, tiedonanna meille. Teidän maanehan on yksi parhaimmista esimerkkeistä liikenneturvallisuuden saralla. Voitteko jollain tavalla äh, nopeuttaa komission toimintaa, jotta se voisi esittää myös hyvin kunnianhimoisen ehdotuksen tässä suhteessa? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja vielä kolme kysymystä Kramer vihreistä. Ja, ich möchte mich auch recht herzlich für den... Minäkin haluaisin kiittää teitä tästä alustuksesta ryhmän nimissä. Te puhuitte ympäristön ja liikenteen yhteydestä ja meidän täytyy ottaa nämä asiat huomioon, muuten emme pysty torjumaan ilmastonmuutosta. Tieliikenne vastaa 30 prosentista päästöistä ja nämä ovat nousseet 35 prosenttia ja muilla aloilla on taas saatu aikaan supistumista. Eli se säästö, mikä saatu aikaan muilla aloilla, nollaantui nyt sitten tieliikenteessä. Meillä on epäreilua kilpailua. Meillä on hyvin paljon rautatieliikennettä ja sitä pitääkin lisätä. Ja eurovinjetti on vapaaehtoinen ja se on vielä kaukana reilusta kilpailusta. Ja me emme tarvitse enää lisää tutkimuksia. Meidän täytyy tehdä poliittisia päätöksiä. Jos te haluatte, että odotellaan vielä tutkimuksia, niin sitten teidän seuraajanne hoitaa näitä. Eli pyytäisin, että me tarvitsemme nyt päätöstä tästä vinetistä vielä Ruotsin puheenjohtajuuskaudella. Parlamentissa on päätetty, meillä on 60 prosenttia invest- investointeja tieliikenteeseen ja 20 prosenttia rautatieliikenteeseen. Eli ainakin 40 prosenttia pitäisi olla rautatieliikenteessä. Voisitko saada tämän läpi neuvostossa? Meillä pitäisi olla jonkinlaiset rajat ja me emme voi investoida toiseen suuntaan. Sitten matkustajan oikeudet, näistäkin on tehty päätöksiä neuvoston kanssa ja ne astuvat voimaan vuoden lopussa. Eli mitkä maat haluavat nämä matkustaja eivät halua näitä vielä tämän vuoden aikana voimaan. Ja sitten tiedän, että tämä on Ruotsille vaikea. Eli kaikkiin juuniin pitäisi saada polkupyörät mukaan. Tiedän, että tämä aiheuttaa joissain valtioissa ongelmia. Sitten te unohditte Alppi-sopimuksen. No, Ruotsi on tietenkin kaukana Alpeista, mutta teidän täytyy kuitenkin muistaa, että Alppien suojelu on myöskin tärkeä ja tästäkin pitäisi tehdä päätös vielä tänä vuonna. Sitten tänä aamuna aamiaiselle kuulimme, että ympäristöystävällinen päätös suuret rekat voisivat kulkea koko Euroopassa. Ja 50 prosenttia rautatieliikenteestä poistuisi tätä kautta. Eli meidän pitäisi toimia täysin päinvastoin. Se, mikä on Ruotsille hyvä, ei välttämättä hyväksi Euroopalle ja haluaisin ottaa tähän kantaan. Sitten jun laivaliikenne on hyvä päästöjen osalta. Joissakin aluksissa ei ole filteriä ja sinnekin pitää määritellä näitä päästörajoja myöskin Itämerellä. Ja sitten, mitä ne maat, jotka eivät ole panneet täytäntöön rautatiepakettia, panostatteko siihen, että tämä tulee toteutumaan ja että liikenne- ja kuljetusalalla on reilua kilpailua? Ja sitten tieliikenneturvallisuus, no se on tietysti tärkeää. Puolustatteko jotain Euroopan laajuista nopeusrajoitusta? Meidän pitää muuttaa nyt käyttäytymistä ja pyydämme, että toimitte myöskin tässä asiassa. Ja siinä kaikki. Kiitos. Thank you, Michael. Uh, for the ECR group, Mr. Zila. Niin. Zila. Kungs, uh, paldies ministeris kundz par jūsu ziņojumu. Es arī gribu izteikt atzinību par jūsu... Kiitoksia tästä alustuksesta, ministeri. Kiitoksia näistä painopistealueista, joita, joista te kerroitte rahtiliikenteen infrastruktuurista ja älykuljetusmetodeista. Olen hyvin iloinen siitä, että kuljettajien oikeudet linja-auto ja myöskin rautatieliikenteessä niistä tehdään päätös joulukuussa. Ja sitten työaikadirektiivi liittyen tieliikenteeseen. Ruotsi on, pystyy liikkumaan näissä asioissa eteenpäin koska tässä on ymmärretty paremmin alueellisia eroja ja nämä voidaan toteuttaa silloin helpommin. Ja kyse on eri, tilanne on erilainen Keski-Euroopassa ja toivomme, että asiassa edistytään vielä tällä kaudella. Sitten eurovinjetti. Minäkin haluaisin vähän enemmän kunnianhimoa ja haluaisin, että neuvosto etenee vähän nopeammin ja että päätökset myöskin pannaan täytäntöön. Kolmen vuoden ajan jäsenvaltioilla on mahdollisuus ottaa, olla ottamatta käyttöön vinjettiä täysimittaisesti. Rahoitus määrää nyt sen, että toiminta ei ole ollut tähän mennessä kovin loogista. Ja sitten te mainitsitte Itämeren ja myöskin nämä kuljetusjärjestelmät. Ruotsin puheenjohtajuuskaudella tästä puhutaan. Ja Itämeren strategia määrittelee sen, että Itämerestä pitäisi tulla puhtaampi ja että tätä aluetta pitäisi muutenkin kehittää. Ja te sanotte, että kahdeksan näistä valtioista kuuluu EUhun ja yhdeksäs valtio on Venäjä. Eli kyse ei ole EUn jäsenvaltiosta. Ruotsin ei pidä tehdä ainoastaan lainsäädäntötyötä, vaan miettiä myöskin kuljetuskysymyksiä Itämeren alueella kokonaisuudessaan. Ja tästä pari esimerkkiä. Venäjä ja Liettua. Siellä on ollut tieliikenteessä paljon ristiriitoja ja valtavia ruuhkia. Ja Latviassa oli valtavia liikenneruuhkia. Siellä oli hyvin paljon rekkoja jonossa. Ja se aiheuttaa hyvin paljon kielteisiä vaikutuksia. Ja Venäjän ja Liettuan väliset suhteet ovat välillä huonontuneet tulli- ja liikennekysymysten vuoksi, ja se on hyvin monimutkaista. Ja ne luovat myöskin jännitteitä näihin valtioihin. No sitten ulkopolitiikkaan liittyvä kysymys. Itämerellä merirosvot hyökkäsivät venäläiseen alukseen. Tiedän, että tämä on arkaluontoinen kysymys, mutta nyt puhutaan siitä, että Viron ja Latvian kansalaiset ovat merirosvoja. Ja tähän pitää saada nyt vähän selityksiä, ja sen pitäisi nyt tapahtua sitten seuraavan kuukauden aikana. Thank you. Last, but... Kiitoksi viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Kolicek, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin ottaa esiin pari kysymystä. Ensinnäkin kuljetukset vesiteitse. Tiedän, että Tsekin, tasavallan ja Ruotsin tekemän työn suhteen tehtiin jako niin, että sisävesiliikenne on Tsekin heiniä ja meri teitse tapahtuva vesiliikenne Ruotsin. Mutta emme ole vielä kauhean pitkälle päässeet tässä sisävesi asiassa Haluaisin tietää, mitä te aiotte tehdä. Puhun Elbestä, Tonavasta, ja muista eh, vesistöistä ja vesireiteistä, joita voisimme käyttää. Ja toinen kysymykseni liittyy ilmailuun. Aiotteko tehdä Cesarin, Cesar-hankkeen suhteen jotain, koska varmasti voisimme sen myötä säästää rahaa, erityisesti kun puhutaan ilmatilan koordinaatiosta. Minkälaisia kunnianhimoisia suunnitelmia teillä sen suhteen on? Ja minkälaisia tavoitteita? Ja seuraava kysymykseni liittyy lentäjien koulutukseen. Olemme eh, nähneet pari on, vakavaa onnettomuutta hiljakkoin ja näyttää siltä, että eh, lentäjät eivät osaa liitää. Kun moottorin, moot, eh, lentokoneen moottorit sammuvat, niin lentäjät eivät osaa liidättää lentokonetta. Ja tämä oli myös ranskalaisen lentokoneen ongelman ongelmana. Eli mitä aiotte tehdä lentäjien kouluttamiseksi liitotekniikan suhteen? No sitten tämä Open Skies-sopimus, avoimen ilmatilan sopimus USAn kanssa. Meillähän on tarkoitus tehdä toinen sopimus USAn kanssa, sitä ette maininneet ollenkaan. Sitten rautatieliikenne. IRTMS-järjestelmä. Mitkä ovat aikeenne sen suhteen? Meidän tulisi yhdentää turvallisuusstandardeja. Tällä hetkellä meillä on 27 erilaista turvallisuusnormistoa. Meidän tulisi nopeuttaa lähentämisprosessia tässä. Ja sitten li- tieliikenne, siitä kysymys. Meidän tulisi paremmin kouluttaa linja-autojen ja kuorma-autojen kuljettajia, koska usein kokemuksen puutteesta koituu ongelmia. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Myös pienempien kuorma-autojen kuljettajia tulisi kouluttaa. Ja seuraava kysymykseni, se liittyy virastoon. Haluaisitko enemmän virastoja vai haluaisitteko yhdistää tiettyjä virastoja? Ja sitten vielä tämä älykäs liikennejärjestelmä. Haluan, toivottavasti sisällytätte myös Galileo-ohjelman siihen. Kiitoksia. Ja nyt teillä on kourallinen asioita, joihin vastata, hyvä ministeri. Haluaisitteko esittää tähän ensimmäisen kysymyskierroksen vastauksia? Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia kaikista tärkeistä kysymyksistä. Kiitoksia myös siitä, että olette niin sitoutuneita tähän työhön tänä syksynä. Ja olette ottaneet huomioon myös, että mitä vaikeuksia tässä puheenjohtajalla saattaa olla – ja tämä ensimmäinen kokous todistaa sen, että minulla todella täytyy olla korkea kunnianhimo, kun näin paljon ongelmiakin on edessä. Joka tapauksessa kiitän teistä ymmärtävästä sanoista tässä suhteessa. Edustaja Grosch, Kadran, painottivat ja kyseenalaistivat kunnianhimon tason, että ei tule mitään paikalleen polkemista, kun tarkastellaan näitä vaikeuksia, joita meillä tässä syksyn aikana edessä. Ja tässä suhteessa haluan puhua aivan selvästi. Meidän kunnianhimomme taso on erittäin korkea. Me haluamme ehdottomasti päästä tavoitteisiin monilla eri osa-alueilla. Ja siitä syystä me nyt syvennymme ja keskitymme näihin eri alueisiin juuri siitä syystä, että meillä tätä kunnianhimoa riittää ja olemme halunneet syventää työskentelyä useilla eri aloilla, koska haluamme siis saada aikaiseksi tuloksia. Toivottavasti molemmat toimielimet, että meillä molemmilla on sellainen työtapa, että vakavasti suhtaudumme näihin kysymyksiin, jotta voimme päästä niihin tuloksiin, joita kaikki voivat tukea. Keski, kestävät kuljetusmuodot ovat tietysti erittäin tärkeä kysymys, jotka te kaikki osatte esille. Ja tässä suhteessa olemme asettaneet paljon voimavaroja siihen, että parlamentti on mukana tässä työssä. Luonnollisestikin teemme näin siitä syystä, että meillä on kaksi eri haastetta. Talouskriisi, minkä seurauksena minun tavoitteeni, aivan kuten Ruotsin puheenjohtajavaltionkin tavoitteeni, on viedä työtä eteenpäin Kööpenhaminan sopimukseen. Olemme aivan selkeästi viemässä eteenpäin yrittäjyyttä, ympäristöystävällisiä kuljetusmuotoja niin, että luodaan edellytyksiä työpaikkojen luonnelle. Liikennealalla on valtavasti työtä tässä suhteessa tehtävänä, kun pohditaan sitä, että meillä ei ole mitään yhtenäistä liikennejärjestelmää Euroopan unionissa. Se vaikuttaa työpaikkojen määrään kielteisesti, se vaikuttaa yrittäjyyteen kielteisesti ja taloustilanteeseen ylipäätään yrityksissä. Edustaja Grosch otti esille myös matkustajien oikeudet ja kansalaisten oikeudet. Tämä on asia, johon puheenjohtajavaltio keskittyy. On tärkeää, että otamme huomioon ja luomme hyvät edellytykset kaikkien ihmisten liikkuvuudelle. Tämä asia täytyy ottaa huomioon siinä yhteydessä, että meillä on luonnollisestikin paljon erilaisia pk-yrityksiä liikennealalla, joka, jotka vastaavat matkustajakuljetuksista – Tämä tasapainon löytäminen mielestäni on tärkeää. Edustaja Katranovi otti erityisesti esille rajoja ylittävät liikennemuodot ja liikennerikkomukset. Minusta tärkeää nähdä, että aivan kuten painotin aiemmin, että me asetamme suuren merkityksen sille, että liikenneturvallisuutta parannetaan EUn alueella. On tärkeää myös nähdä, että kaikkien jäsenvaltioiden täytyy olla ehdotuksen takana. On tärkeää, että meillä on oikeudellinen väline tässä suhteessa. Tiedän, että meillä nimenomaan oikeusperustasuhteen on ongelma. Ja ehkäpä tässä suhteessa voidaan saada aikaiseksi parempia ratkaisuja. Mutta meillä on siis samat tavoitteet, mutta oikeusperusta, se on se, josta täytyy käydä keskustelua. Mutta tässä suhteessa uskon siis meidän voiman päästä ratkaisuun. Kysymys Eurovinjet-kysymyksestä. tuli esille usean otteeseen Kromsille, Kolicek, Sterk. Ja tämä nimenomaan liittyy siihen, mitä totesin tulosten saavuttamisesta. On niin, että useilla jäsenvaltioilla on paljon kysymyksiä siitä, mitkä ovat ne kustannukset ja hyöty, jota Eurovinjetistä saadaan. Että saavutetaan se tulos, johon monet pyrkivät. Nyt voidaan vähentää kielteistä ympäristövaikutusta. Ja tästä syystä suhtaudun tähän vakavasti, koska tiedän, että komissio työstää asiaa, jotta se voisi antaa erilaisia vastauksia niihin kysymyksiin, joita jäsenvaltioilla on ollut, kun uudistetaan eurovinjettiä. Heti kun komissio on esittänyt sitten ehdotuksensa vastauksena näihin kysymyksiin, aiomme käsitellä asiaa neuvoston työryhmässä. Minusta on tärkeää laajentaa myöskin vastauksia Eurovignet-kysymyksessä ja selkeästi painottaa sitä, että saavutamme tuloksia rautateitse tapahtuvassa tehokkaassa rahtikuljetuksessa. Tässä on tärkeä yhteys ja siinä meillä on paljon tehtävää. On luonnollisestikin niin, että meillä täytyy olla rautatiekapasiteettia, jolla hoidetaan rahtikuljetuksia. Ja luonnollisestikin yhdessä tavoitteenamme on käydä yhteistä keskustelua tästä asiasta, mm, siitä mitkä ovat tavoitteet, mitkä ovat ne välineet, joita käytetään, jotta saamme aikaiseksi tehokkaampaa kuljetusta ja yhtenäisemmän kuljetusjärjestelmän, jota vastaamme ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin, Ja näin Kööpenhaminan sopimuksen mukana on erityisen tärkeä. Sen tavoitteenahan on ottaa huomioon se 30 prosenttia, josta liikenne vastaa. Tämä on yksi osa sitä suurta tavoitteettamme, joka meillä on tulevaisuuden liikennejärjestelmille. Tavoitteena on löytää lisääntynyt yhteistyökyky neljän eri kuljetussektorin välillä, jotta voidaan vähentää myös samalla sitä painetta, joka kohdistuu tieinfrastruktuuriin. No sitten nämä suuret perävaunulliset ajoneuvot, joista täällä puhuttiin. Meillä ei ole tulossa mitään aloitteita tässä suhteessa, mutta voin tietysti nyt sitten hyödyntää tilaisuutta ja kutsua paikalle jonkun tuolta liikennepääosastosta äh, katsomaan, millä tavalla tilanne toimii Ruotsissa, jotta voidaan nähdä, minkälaisia ympäristövaikutuksia voidaan saada aikaiseksi, kun vähennetään ajoneuvojen määrää. Ja sitten kansallinen prosessi, jonka tuloksia odottelemme, niin sekin toimii tässä pohjana. Itämeren strategiasta. joka täällä otettiin esille, se on aivan yhtenämukainen puheenjohtajavaltion tavoitteiden kanssa, jonka tavoitteena siis on saada aikaiseksi tehokkaampia liikennemuotoja, tehokkaampia kuljetusmuotoja. Ja näin saamme aikaiseksi myöskin sellaisia kuljetuskäytäviä, jotka edesauttavat sitä, että voimme saada luotua tehokkaampaa itä-länsisuunnassa tapahtuvaa kuljetusta. Collegein kysymys Cesar-järjestelmästä. Vastauksena on se, että seuraamme hankkeen etenemistä tarkasti. Nyt tämä kehitysvaine on käynnissä. Ja sitten kun prosessi käynnistyy, niin tietysti neuvosto käsittelee sitä suoraan. Ilmailuala ja sen ympäristövaikutukset on niin, että meillähän on kokemuksia vaikkapa erilaisista vihreistä ilmailumuodoista – ja Cesarin yhteydessä voidaan tietysti sitten saada yleisempiä sovellusmuotoja. Ja neuvottelut EUn ja e Yhdysvaltojen välillä ovat käynnissä sitten lokakuussa. Toivottavasti pääsemme siellä myöskin pidemmälle. Kysymys, joka koskee sisävesiä. Tsekin puheenjohtajavaltiohan on käynnisti keskustelut vastuusta sisävesikuljetuksissa ja tämä kysymys on edelleen esillä Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään erityistä käynnissä tässä suhteessa luonnollisesti tietysti matkustajaoikeuksissa ottaa huomioon myöskin sisävesiliikenne. Kiitoksia. Niin, kiitoksia. Nyt täytyy, jos haluamme pitäytyä aikataulussa, niin pyytäisin jäseniä pitämään puheensa kahdessa minuutissa. Ja tällä tavalla ministerillä on vielä aikaa vastata noin viitisen minuuttia kysymyksiin. Iverak saa ensimmäiseksi puheenvuoron kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Merci, madame le... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri siitä, että tulitte esittelemään meille Ruotsin puheenjohtajavaltion ohjelmaa. Ja haluaisin esittää kolme kysymystä, joka liittyy ilmailuun. Ensinnäkin haluaisin kysyä ilmailun turvallisuuden rahoittamisesta. Eihän täm, tätä pidä langettaa tätä laskua ainoastaan matkustajille, joten kysymykseni kuuluu, aikooko Voiko Ruotsi saada aikaan yhteisen kannan tästä tekstistä ennen vuoden loppua? Toinen kysymykseni liittyy ilmailun turvallisuuteen. Viime kuukausina olemme nähneet, kuinka äh, ihmisiä, ihmishenkiä on menetetty onnettomuuksien vuoksi ja äh, tällä hetkellä täytyykin tehdä tutkimus, äh, on, on tekeillä tutkimus näistä onnettomuuksista, joka esitellään syksyllä. Onko puheenjohtajavaltiolla jonkinlaista painotusta tämän tekstin suhteen. Ja sitten kolmas kysymykseni. Mehän olemme eh, tässä valiokunnassa eh, ITS-asiaa seuranneet hyvinkin läheltä. Erittäin tärkeää on se, että saamme aikaan sellaisen järjestelmän, jota voidaan soveltaa kaikkiin niihin yhtiöihin, jotka eh, Euroopassa toimivat, jotta emme tule rankaisseeksi ainoastaan eurooppalaisia yhtiöitä ja tällä tavalla tulee vääristäneeksi kilpailua. Ja mitä tulee syyskuun Kööpenhaminan kokoukseen. Aikooko Euroopan unioni ottaa keskustelun mukaan ilmailun, jotta tämä eurooppalainen järjestelmä voitaisiin laajentaa kaikkialle maailmaan. Tällä tavalla kaikki, kaikki, Euroopan, kaikki maailman lentoyhtiöt joutuisivat kantamaan kortensa kekoon hiilidioksidin päästöjen vähentämisessä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Ajala Sender. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. No yritän pysyä ajassa. Hadrakun jo totesi, että mitä tulee turvallisuuteen, niin minä olen täällä, ministeri, tässä. Niin. Tiedän, että olin tässä vähän vaikeasti nähtävissä. Minä olen esittelijä mietinnön osalta, joka koskee rajat ylittäviä sakkoja ja teidän maine on yksi niistä, joka asetti eniten esteitä oikeusperustalle. Ja siksi haluaisin kysyä, mitä te olette tehdä, koska puheenvuorosta näette, että, että teitä kiinnostaa ilmailu turvallisuus, mutta meitä on vähän ja teitä vielä vähemmän. Me puhumme hyvin paljon siitä, että ajattelemme uhraa ja haluamme vähentää vauhtia ja niin edelleen, mutta sitten kun pitäisi tehdä oikeaa lainsäädäntöä ja meidän pitäisi soveltaa näitä sakkoja, jotka liittyvät jäsenvaltiossa tehtyihin rikkomuksiin, niin teidän maanne oli yksi niistä, joka eniten tätä vastusti. Ehkä puheenjohtajukaudella voidaan nämä esteet poistaa. Auttaako neuvosto parlamenttia urbaaniliikkuvuuden suhteen? Tietysti Euroopan kansalaiset siellä, missä kärsitään kaikesta liikenneongelmista tietyissä suurissa kaupungeissa, niin se olisi jotenkin tärkeää. Teillä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi Tukholmasta ja muista kaupungeista, mutta Tukholma on yksi eurooppalainen esimerkki, ja se voisi auttaa meitä tässä. Sitten kestävyys. Olen tästä samaa mieltä El Hadrawin kanssa. Eurovinjettiä tarvitaan erityisesti nyt kriisin aikana. Kansalaiset pyytävät varovaisuutta ja vähän enemmän varmuutta näistä kustannuksista. Ja esimerkiksi Espanjassa meille junaliikenne pysähtyy rajoilla. Eli meidän pitäisi pystyä vaihtamaan sitä muihinkin kuljetusmuotoihin. Ja sitten lopuksi vielä rajat ylittävien reittien rahoitus. Tämähän yhdistettiin elvytyssuunnitelmaan ja meidän pitää parantaa verkkojen rahoitusta. Ja haluaisin tietää, aikooko Ruotsi tehdä jotain budjetin suhteen ja logistiikan suhteen. Ehkä tätä pitäisi kehittää vähän kestävämpään suuntaan. Ja sitten lopuksi vielä logistiikan tehokkuus. Meillä on energiatehokkuutta. Ehkä Ruotsi voisi esimerkiksi Ikean osalta kertoa. Sehän on yritys, joka on panostanut enemmän rautatieliikenteeseen. Eli teillä on neljä kuukautta vielä aikaa, ehkä voisit järjestää tällaisen kampanjan, jotta kansalaiset tietävät, miten asiat ja tavarat saapuvat heidän kotinsa ja miten logistista tehokkuutta voitaisiin tehostaa. Se olisi tärkeää. Kiitos. Seuraavaksi Vilutsaakos. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο. Kiitoksia, ministeri. Ähm, liikenne- ja kuljetusvaliokuntana odotamme innokkaasti yhteistyötä kanssanne. Niin, me odotamme oikeastaan vielä kunnianhimoisempaakin ohjelmaa. Toki ymmärrämme, minkälaisia ongelmia tällä hetkellä on. olemme, kuuntelin iloisena siitä, kuinka korostitte ilmailua, lentoliikennettä, sen turvallisuutta. kuitenkin viime päivinä 31.8. ankrasti ottaen Olympic Airwaysin lentokone, joka lensi Kreikan ilmatilassa, totesi, että 30 metrin päässä – oli turkkilainen F-17, joka esti tätä, joka aiheutti riskin. Ja tämä ei ole mikään äh, yksittäinen tapaus, vaan äh, turkkilaiset selvästikin äh, toimivat tällä tavalla useamminkin. Ja myös kansainvälisesti tämä on huomattu. Tässä ei ole kyse ainoastaan politiikasta, vaan ilmailun turvallisuudesta. Ja meidän on, mehän tiedämme, että turvallisuus on ollut aina Euroopalle painopiste, niin komissiolle kuin parlamentillekin. Ja myös parlamentin liikenne- ja kuljetusvaliokunnalle. Ja nyt haluaisinkin esittää teille tämän kysymyksen, rova ministeri. Toivoisin, että te voisitte ottaa yhteyttä turkkilaisiin, jotka ovat vastuussa tästä, ja myös keskustella asiasta komission kanssa ehkäpä lokakuun kokouksessa. Ja olisin tyytyväinen, jos teidän vastauksenne myös kirjattaisiin pöytäkirjoihin. Vandel. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Haluaisin ottaa esille konkreettisen kysymyksen ja haluaisin tietää teidän reaktion siihen. Kysymys on Euroopan ajokieltojärjestelmien harmonisoinnista. Ruotsin tavoitteenahan on saada aikaiseksi parempia ympäristövaikutuksia ja yhtenäistä eurooppalainen liikennemarkkina-alue. Mutta ajokiellot rekkautoille Euroopassa tässä suhteessa on hyvin vaikea tehdä hyvää Suunnitelma silloin, kun äh, kuljetusautot kulkevat usein Euroopan maiden läpi. Järjestelmän tämänhetkinen ongelma on se, että kilometrejä tulee paljon liikaa ja se tietysti sitten kuormittaa ympäristöä. Meidän pitäisi saada erityinen äh, vaikutus tässä aikaiseksi. Tämähän kohdistuu erityisesti Saksaan, jossa Saksassa on äh, sunnuntaisin ajokielto. Ja Saksahan on kaikkein tärkein maa silloin, kun tarkastellaan rekkauteen kilometrimääriä. Eli kun Saksa on valinnut tämän aseman, äh, niin meidän täytyisi tarkastella sen vaikutuksia tuon ajokielon rajoittamiseen. Minusta on tärkeää, että ihmiset voivat nauttia sunnuntai rauhassa, rauhasta ja, rauhasta ja voivat myöskin käydä kirkossa. Lisäksi palaisin myöskin kommenttiin, jonka esititte Eurovinjetistä. Sen tavoitteena on saada ihmiset siirtymään yhä enemmän käyttämään rautateitä ja saada myös rahtiliikenne rautateille. Se on tärkeää. Ylipäätään pitäisi tarkastaa sitä, millä tavalla voimme saada sisäliikennettä lisättyä. Ei pelkästään Eurovetin vinjetin avulla, vaan myös muuten. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin Kiitoksia, ministeri. Mielestäni. Niin, täällä. Minä olen täällä keskellä. Mielestäni teillä on kunnianhimoinen ohjelma ja kyse ei ole lakien määrästä, vaan pikemminkin laadusta. Ja te olette oikeilla raiteilla ja saatte meidän tukenne. No sitten pari aihetta. Haluaisin pyytää teiltä e-callin suhteen tukea. Mehän tarvitsemme vielä painostusta, jotta se saadaan toteutettua. Ja pyydän apua vielä siinä, että valiokuntamme voi toimia liikenne- ja ulkomaanliikenneasioissa. Eli matkailu ja ulkomaanliikenne on hyvä väline kehittää eurooppalaista identiteettiä ja siihen tarvitsemme vielä tukea. Kiitos. Mr. de Grandes Pasqual. Sitten de Grandes Pascual. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministeri tästä alustuksesta ja näistä sanoista. Te puhuitte täysin täydellisesti poliittisesti ajatellen ja se oli aika yleinen puheenvuoro kuitenkin. Tiedän, että tämä on hyvin vaikea. Tämä puheenjohtajajärjestelmä nyt on tällainen vaihtuva. Ja teillä nyt on pieni pätkä. Teillä Ruotsin osalta se on vähän lyhyempi. Ja sitten tehtävät siirtyvät seuraavalle puheenjohtajavaltiolle. Eli pyytäisin nyt, että voisimme puhua näistä asioista tässä valiokunnassa. Ja mielestäni ensinnäkin voidaan todeta, että neuvostossa on erimielisyyksiä Eurovinitin suhteen, ja sama koskee parlamenttia, ja hyvin suuria erimielisyyksiä. Meidän täytyy siis edetä varovasti. Meidän ei pidä tehdä suuria lausuntoja tulevaisuuden suhteen, koska ongelmat, ongelmia on. Sitten Espanjan ongelmat tässä asiassa ovat tunnettuja. Meillä on samat kriteerit tietysti kaikkialla Täällähän on entinen infrastruktuuriministeri, joka varmasti on samaa mieltä näistä. Ja sitten vielä yksi lausunto. Meidän ei pidä lähteä uusiin asioihin, vaan meidän pitää keskittyä siihen, mitä on jo tehty. Eli nyt haluaisin kysyä yhtä asiaa. Missä määrin puheenjohtajavaltio Ruotsi tekee toimia matkailualalla ja millaisia yhteisiä hankkeita teitä on puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa kuljetusasioissa? Muutama päivä sitten Tukholmassa oli huippukokous ja haluaisin nyt vähän tietää, millaisia hankkeita on tulossa. On erittäin positiivista, että puheenjohtajavaltio Ruotsi korostaa talouden tehokkuutta. Siitä voitaisiin tehdä hyvä tavoite ja se voisi olla suuressa roolissa – ja mielestäni on hyvä analysoida sitä, mikä on TEN-verkkojen tilanne kuljetusasioissa. Ja nyt kysyisin, mitä aiot tehdä suurelle ongelmalle, joka liittyy rajat ylittävään liikenteeseen, jotta todellakin saisimme päätökseen nämä Euroopan laajuiset verkot, jotka ovat tärkeitä sisämarkkinoiden kannalta. Kiitos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri tästä alustuksesta. Yksi kohta puheenvuorostanne oli mielestäni erityisen tärkeä, kuten kollegani de Grandes jo totesi. Itse olin kuljetusministeri jokin aika sitten, ja minun aikanani meillä oli hyvin suuri lentoonnettomuus, Span Airin onnettomuus Barahan lentokentällä. Ja kun otetaan tämä huomioon ja muut kysymykset, nyt me näemme, että meidän tulee muuttaa eurooppalaista direktiiviä. Meidän pitää miettiä, millä tavalla voidaan viestiä ja vaihtaa tietoja näistä onnettomuuksista. Ja meidän pitää miettiä näitä johtopäätöksiä, joita saamme tutkimuksista. Eli haluaisin sanoa, että meillä on alustava välimietintö tehty Espanjassa ja siellä on seitsemän suositusta, jotka liittyvät eurooppalaiseen virastoon ja amerikkalaiseen myöskin. Ja pyytäisin tukeanne, jotta nämä suositukset voitaisiin viedä päätökseen. Ja sitten ehdotimme jotain näiden onnettomuuksien jälkeen, eli että ilmailuviranomainen voisi tiedottaa asianomaisille matkustajille jotka käyttävät lentokoneita. Kyseessä on aloite, joka ei ehkäise onnettomuuksia, mutta jollain tavalla se kuitenkin lieventää niiden vaikutuksia silloin, kun tällaisia onnettomuuksia käy. Ilmeisesti kesti viimeksi kahdeksan tuntia ennen kuin tiedettiin, keitä lentokoneessa oli, ja ennen kuin omaisille saatiin tiedot toimitettua. Kysehän on viranomaisen vastuusta eikä lentoyhtiön. Ja sitten pyytäisimme vielä, että tuette sitä, että internettiä voidaan edistää lentoyhtiöiden osalta. Tätä aloitetta ollaan nyt muokkaamassa, mutta se on erityisen tärkeä, jotta voidaan tulevaisuudessa välttää onnettomuuksia. Kiitos. Mrs. Lichtenberger. Yes, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Muutama huomio. Halusin kysyä teiltä, aiotteko tehdä jotain matkustajan oikeuksien suhteen sellaisissa tilanteissa kuin, mikä tämä nyt olikaan, oliko se Air Berlin vai mikä lentoyhtiö se nyt olikaan, joka, miten nyt sanoin, sanoisin, taloudellisessa uransa lopussa, niin Sky Europehan se oli, niin – asiakkaat joutuivat ihan tyhjän päälle. Eivät saada mitään korvauksia. Ja sitten nämä suuret re- rekat. Niin, en tiedä, onko tämä kantanne ihan paras mahdollinen. Mielestäni meidän tulisi ö, ähm, tehdä ö, äh, niin kuin liikennevaliokunta alun perin halusi tehdä, eli halusi teettää vaikutusarvion sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ja taloudellisten kustannusten suhteen, että minkälaisia vaikutuksia infrastruktuurin muutoksilla on. Ja sitten pyytäisin teitä vastaamaan vielä tähän alkaen yleissopimukskysymykseen. Niin, alppi liittyen. Ja sitten eikö ole niin, että jos teetetään vielä 15 vaikutusarviota, niin eikö se vain lykkää päätösten tekoa? Ja sitten mitä tulee liikennekaistojen harmonisointiin, meidän pitäisi saada aikaan, tässä siis liikennekieltojen ajokieltojen harmonisointiin, niin meidän tulisi pohtia, missä määrin nämä kielot ovat järkeviä. Jonkinlaiset minimi- ja maksimirajat. Thank you. Minister. Minister. Tack för detta. Kiitoksia. Paljon kysymyksiä, taitaa tulla pitkiä vastauksia. Puhun ilmailun turvallisuudesta. Aloitamme asian käsittelyn Ruotsin puheenjohtajakauden aikana, kuten totesin jo alustuksessani. Ja osana tätä tietysti, koska esitys on tehty niin hyvissä ajoin, niin aiomme käsitellä myös ilmailun turvallisuutta ja tuossa yhteydessä tietysti tulevat esille myös lennotonnettomuuksien tutkinta ja ehdotusten harmonisointi. No sitten ilmailusta yleensä. ja päästöoikeudet. Mehän olemme nyt päättäneet kauppajärjestelmästä, joka koskee ilmailun päästöjä. Yleisessä neuvottelussa tarkoituksenamme on esittää, että aiomme nimenomaan hyödyntää taloudellisia tekijöitä tilanteen kehittymisessä siinä toivossa, että voimme saada myöskin globaalijärjestelmän aikaiseksi. Mutta pohjaamme siis työhön, työmme siihen, mitä EU-alalla on saanut aikaiseksi. Rajoja ylittävät liikennerikkomukset, josta edustaja Ajala Sender puhui. Tilannehan on juuri se, jonka kuvasin, eli käydään keskusteluja oikeusperustasta. Ja meidän täytyy tietysti kunnioittaa sitä, mutta uskon sen lisäksi, että kun katsotaan Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, niin asia ratkeaa. Mutta haluan kuitenkin vielä painottaa sitä, että kun puhutaan liikenneturvallisuudesta, ja ehdotusten tavoitteista, niin olemme yksimielisiä asiasta. Mutta keskustelu oikeus perustasta ja pilarista käy edelleen eteenpäin, mutta Lissabonin sopimuksen myötä asian saadaan ratkaisu. Meillä sen taisi myös esittää kysymyksen. Rajoja ylittävistä tästä liikenteestä ja TEN-kuljetuksista. Tämähän on aivan hirvittävän tärkeä asia Ruotsille. Tavoitteena me on saada aikaiseksi hyvää logistiikkaa, jolla vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin luoda tehokasta kuljetusta, vähentää kustannuksia ja samalla vähentää myöskin hiilidioksidipäästöjä. Sehän on osa TEN-verkostohanketta, joka on käynnissä. Ruotsin puheenjohtajakauden aikana aiomme pitää konferenssi, konferenssi nimenomaan juuri tästä TNT-hankkeiden valvonnasta ja rajoitettavasta kuljetuksesta. Aivan kuten Ayla Sender myös totesi, hän viittasi myös ruotsalaisen yritykseen. Haluan myös painottaa sitä, että meillä elinkeinoelämä on mukana tässä työssä, jonka avulla pyritään saamaan aikaiseksi tehokkaampia kulutusmuotoja, vähentämään kuljetuksia, vähentämään päästöjä. Suhtaudun myönteisesti siihen työhön, joka tällä hetkellä on käynnissä. sen avulla, jota Ruotsi tässä on työstänyt. Ja olemme painottaneet voimakkaasti sitä, että EUn elinkeinoelämän täytyy olla yksi osa tätä työtä ja niitä analyysejä, joita sitten hyödynnetään, kun pyritään käymään erilaisia keskusteluja asiasta puheenjohtajakautemme aikana. Äh, Mr. Äh, Kouritsakos äh, kom in mycket på säkerheten och... Lisäksi puhuttiin myös turvallisuudesta, matkustajien turvallisuudesta ja jälleen kerran painotan sitä, että on aivan valtavan tärkeää luoda edellytykset ja aion viedä voimakkaasti eteenpäin sitä, että pääsemme eteenpäin tässä kysymyksessä ja saamme sopimuksen aikaiseksi matkustajien oikeuksista. Sillä on tärkeää, että luomme paremman pääsyn ja liikkuvuuden liikennemarkkinoille kaikille. Edustaja Valde kysyi liikenne ajokiellon harmonisoinnista. Tämä tietysti kuuluu kansalliselle tasolle hyvin pitkälti, aivan kuten jo aiemmin myöskin todettiin. Alueidenkin välillä on eroja kun tarkastellaan esimerkiksi ruuhkaveroja, ympäristöveroja, ja tämä kuuluu kansalliseen vastuualueeseen. Haluan painottaa sitä, että on tärkeää, että viemme eteenpäin näitä kysymyksiä myös laadullisesti. Määräajan ole kaikkein tärkeintä. Älykkäät kuljetusjärjestelmät ovat tietysti yksi osa kokonaistyötä, kun pyrimme luomaan paremmat edellytykset ympäristötehokkaalle taloudelle. Ja tietysti täytyy hyödyntää nykyaikaista teknologiaa. Edustaja Pascal esitti myös kysymyksen yhteistyöstä muiden toisten maiden kanssa. Ja painotan sitä, että Ruotsin puheenjohtajakauden työ pohjautuu puolentoista vuoden ohjelmaan, jossa yhteistyö että yhteistyö Ranskan ja Tsekin kanssa on tärkeää. Tietysti tämä jatkuvuus on hyvä ja sen seurauksena meidän on paljon helpompi tehdä yhteistyötä myös teidän kanssanne täällä parlamentissa. Se on tietysti minun tavoitteenanikin. Tästä syystä hyvin monet meidän aloitteistamme Ruotsin puheenjohtajakauden aikana ottavat myös huomioon Espanjan, joka on seuraava puheenjohtajavaltio, ja meillä onkin läheinen yhteistyö sen kanssa. Tavoitteenamme on siis jatkuvasti käydä vuoropuhelua näistä kysymyksistä. Niin, anteeksi puheenjohtaja, että vastaan näin pitkään. Käsittääkseni olette sitä mieltä. Edustaja Alvarez taisi kysyä onnettomuudesta valitan tietysti niitä onnettomuuksia, jotka ovat tapahtuneet tällä tavalla, mutta juuri siitä syystähän meillä tällä hetkellä on käynnissä työ, jossa valvotaan ja tarkastellaan lentonnettomuuksia. Ja tässäkin meillä on siis työsarkkaa. Hyvä puheenjohtaja, luulisin, että olen nyt käynyt läpi suurimman osan kysymyksistä. Lukunottamatta, että esitettiin suora kysymys kaupunkiliikenteestä. Komissio on todennut, että saako esittää tiedonannon tästä kysymyksestä syksyn aikana ja sitä odotellessa sitten pohdimme, miten eteenpäin mennään, kun saamme tuon ratkaisun käsiimme. Se siis koskee kaupunkiliikennettä. Alppi-yleissopimuksesta haluaisitko jotain sanoa? Eh, absolut, eh, eh, Som jag sa tidigare... Ehdottomasti hyvä puheenjohtaja. Kuten totesin aiempakin kysymykseen, kansallinen työ on edelleen käynnissä Alppi yleissopimuksesta ja työmme odottelee sitä, että kansallinen työ saadaan päätöksen. Kiitoksia. Okay, well, minister, thank you. Niin, kiitoksia kovasti, arvoisa ministeri, teidän puheenvuorostanne, niin huomioistanne kuin vastauksistannekin, joita annoitte jäsenten esittämiin kysymyksiin. Odotan voivani tavata teidät uudestaan parin viikon kuluttua kauniissa Tukholman kaupungissa. Mutta toistaiseksi kiitän teitä kovasti siitä, että tulitte tänään tänne. Olen kovin iloinen siitä ja odotamme hyvää yhteistyötä Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Kiitoksia kovasti. Thank you. Hyvät kollegat, viisi minuuttia ja sitten taas jatketaan.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 second polite request. Seats, please. Niin. Vieno kysymys. Istuutukaa. Kolmas ei ole niin vieno, eikä kohtelias. Mr. Kolicek. Okay, I'm going to start. If people want to hold a meeting, can they... Niin, jatkamme kokousta. Jos te haluatte kokousta keskenään, niin menkää salin ulkopuolelle keskustelemaan. Erityisesti suuntaan katseeni tuonne oikealle. Siellä on komission virkamiehiä näyttää olevan. Done it twice already, Jackie. Okay. Right. Thank you. No niin, kiitos. The next item on... Seuraava aihe esityslistallamme on keskustelu EASan viraston kanssa ja EASan johtajan kanssa Patrick Kudu on tässä oikealla puolellani, niin- tai tuolla oikealla. Haluaisin esitellä, esitellä tämän nimenomaisen aiheen teille. Mehän haluamme keskustella kaikkien virastojen johtajien kanssa parina tulevana kuuna kollegani EMSasta ja ö, Rautatievirastosta on tulossa – te olette ihan ensimmäisten joukossa täällä. Te olette ensimmäinen, joka lähtee lentoon tässä keskustelusarjassa. Ja täällä on varmasti monia uusia jäseniä, jotka eivät välttämättä tiedä, mitä virastot tekevät, erityisesti EASA. Pyytäisin teitä käyttämään noin 15 minuutin puheenvuoron ja sitten voimme esittää kysymyksiä ja kommentteja. Niin kiitoksia, että tulitte paikalle tänä aamuna. Joten Kudu, saatte puheenvuoron. Can we have Mr. Kudu on the platform? We can if we've got room. Does he want to... I think it'd be far more appropriate, Chairman. Voisiko puhuja tulla tänne eteen? I think it must be that Mrs. Foster wants to see Foster varmaan haluaa nähdä paremmin, kuinka komea olette. No tietenkin, niinhän se on juu. One of the reasons why Mr. Gudu was down there, because... Yksi syy siihen, että Gudu on täällä, on se, että on se, että Ruotsin ministerin jälkeen meillä on ollut aikaa siivota tätä pöytää, joten voitte pikemminkin, <laughs> siksi, siksi puhuja on tuolla salin puolella. Mutta nythän me voimme näitä vesipullojakin tässä vaihdella. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia, että kutsuitte minut tänne, tänne podiumille. Hyvät parlamentaarikot, hyvät naiset ja herrat. On suuri ilo ja kunnia voida käyttää puheenvuoro tässä tämän valiokunnan edessä. Haluaisin kiittää teitä kutsusta. Ja tunnistan täällä jo muutamia tuttuja kasvoja, mutta tiedän, että täällä on myös uusia jäseniä, jotka eivät ole vielä välttämättä osallistuneet hedelmälliseen keskusteluumme, siihen keskusteluun, jota virastomme on käynyt parlamentin kanssa. Olen erityisen kiitollinen teille sitä tuesta, tämän valiokunnan kuesta, tuesta, jonka virastomme on aina saanut. Ja olemme ki- olen iloinen siitä kiinnostuksesta, jota osoitatte meitä kohtaan. Olette kiinnostuneita samoista asioista, haluatte kanssamme parantaa ilmailuturvallisuutta Euroopassa. Haluaisin keskittää esitykseni ajankohtaisiin kysymyksiin, joista varmaan parlamenttikin on kiinnostunut ja joiden osalta parlamentilla on paljon sanottavaa. Kuitenkin sitä ennen haluaisin nopeasti kertoa teille meidän resursseistamme niin henkilöstön kuin budjetinkin osalta. Kuten tavallista, nämä resurssit ovat hyvin olennainen aihe. Kuten jos katsotaan henkilöstön lukumäärää tässä virastossa, joka sijaitsee, kuten tiedätte, Kölnissä, siellä on tällä hetkellä lähes 500 työntekijää, tulevat lähes kaikista jäsenvaltioista. Näiden 500 joukossa suuri osa on niin sanottuja temppejä, tilapäisiä virkamiehiä. Uskoakseni vuodesta 2010 alkaen meillä on jo yli 600 henkilöä, joten jonkinlaista kasvua on tulossa henkilöstön suhteen. Tärkeä seikka, jota haluaisin korostaa, on se, että meillä on jo kaksi edustajaa ulkomailla, yksi USAssa, toinen Kiinassa, siis Pekingissä ja Washingtonissa. Tulevaisuudessa haluamme olla läsnä kaikkein tärkeimmillä ilmailun alueilla – maailmassa. Mitä tulee budjettimme, meidän budjettimme vuonna 2009 oli noin 125 miljoonaa euroa ja se tulee kasvamaan vuonna 2010. Ko- kolme neljännestä budjetista tulee ilmailualan maksuista ja neljännes tulee yhteisön talousarviosta. Haluaisin vielä kerran toistaa sen, minkä sanoin edellisessä edellisen vierailuni yhteydessä arvioin, että meillä on tällä hetkellä riittäviä resursseja, jotta voimme tehdä, suorittaa tämänhetkiset tehtävämme. Tehän tiedätte, että virastomme toimintakenttä tulee laajenemaan, palaan siihen kohta. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä meillä on riittävästi resursseja, jotta voimme ottaa myös kontollemme uusia tehtäviä, joita meille annetaan. Tehän olette päättäneet meidän virastomme toimintakentän laajentamisesta ja ensimmäinen ähm, tehtäväkenttä liittyy muun muassa lentäjä, liikelentäjien lupiin ja kolmansien maiden äh, lentoyhtiöiden lupamenettelyihin. Kaikki varsinaiset näihin seikkoihin liittyvät konsultaatiot on saatu päätökseen. Mitä tulee tämänhetkiseen lainsäädäntöön, muun muassa EU-OPSiin, me pyrimme pitämään yllä olennaiset säädökset ja pyrimme, mahdoll- pyrimme minimoimaan kaikki vaikutukset sidosryhmiin. Mitä tulee sitten lentoaikojen rajoituksiin. Me aiomme julkaista tieteellisen tutkimuksen lentoaikojen rajoittamisesta. Tätä tällainen tutkimus on jo tehty ja sen tulokset ovat kirvoittaneet melkoisia reaktioita lentoyhtiöissä ja lentäjien ammattijärjestöissä. Tällä hetkellä me pohdimme, kuinka voimme tutkimuksen tulokset sisällyttää tuleviin ehdotuksiimme yhteistyössä komission ja sidosryhmien kanssa. Samanaikaisesti me teemme työtä miehistön väsymykseen liittyvien riskien saralla. Teemme tätä työtä kaikilla eri tasoilla, muun muassa ICAON ja FAAn kanssa yhteistyössä. Olemme arvioineet, että lentoyhtiöiden täytyy ottaa huomioon myös miehistön väsymykseen liittyvät riskinhallintakysymykset yleis- yleisissä riskinhallintajärjestelmissään. Mitä tulee yleiseen ilmailuun, virasto on aina tunnustanut yleisen ilmailun ja lentoliikenteen tärkeyden Euroopassa ja haluaa parantaa sen kehittämistä. Emme kuitenkaan halua tietenkään kompromettoida turvallisuutta. Niin sanottu eh, European Light Aircraft-konsepti eh, on yksi esimerkki meidän aloitteestamme. Eh, huvilentäjien tai vapaa-ajan lentäjien eurooppalainen lupakirja on yksi hanke, jonka avulla haluamme elvyttää yleistä ilmailua Euroopassa. Nyt puutun seuraavaan toimivaltamme laajenemiskysymykseen. Tulevina viikkoina tulemme tästä julkaiseman asiakirjan. Se liittyy lentoliikenteen hallinnoinnin ja lentokenttien turvallisuuteen. Me olemme tehneet työtä yhdessä Eurokontrollin kanssa. Ja on todettava, että tähän liittyen aikataulu on hyvin kunnianhimoinen. me olemme jo onnistuneet molempien näiden toimintakenttien laajenemishankkeiden yhteydessä saamaan aikaan niin riittävästi resursseja kuin tuloksia. Ja siinä vaiheessa, kun resursseista tullaan keskustelemaan yksityiskohtaisemmin, niin toivon, että saan teidän tukenne. Tällä het- tässä vaiheessa haluaisin puhua ö, ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät lentoliikenteen turvallisuuteen. Ensinnäkin lasten ö, turvallisuus. Tämä on aihe, joka on hyvinkin tärkeä monille teistä ja niistä vanhem, niille vanhemmille, jotka matkustavat lasten kanssa. Me olemme tehneet seuraavanlaisia johtopäätöksiä aiheesta. Toistaiseksi ei ole mitään yhtenäistä kansainvälistä käytäntöä, joka liittyy lasten suojeluun. IOPS-säännöstö antaa kansallisille viranomaisille valinnanvapauden valitsemansa järjestelmän suhteen. Me olemme jo monien vuosien käy, ajan käyneet, käyttäneet lisäturvavyötä lapsille, niin sanottua keskivartaloturvavyötä. Tämä ei ole aiheuttanut minkälaisia ongelmia. Viraston pyynnöstä on tehty tutkimus, joka on osoittanut, että tilastollisesti ei ole mitään aihetta tehdä sellaista johtopäätöstä, että tämä käytäntö olisi vaarallinen. Toisaalta on todettu, että erilliset lasten istuimet toisivat maassaan ylimääräisiä etuja. Viraston täytyy toimia tämän suhteen ja lentoyhtiöiden täytyy antaa lapselle mahdollisuus käyttää erityisiä lastenistumia, jos vanhemmat niin haluavat. Toistaiseksi virasto on jo sertifioinut yhdenlaisen lastenistuimen ja sitä käytetään jo yhdessä lentoyhtiössä Euroopan unionissa. Me toivomme, että alalla voidaan saada aikaan myös uudenlaisia istuimia. Olemme myös sitä mieltä, että toimijoiden täytyy antaa meille selkeitä tietoja niistä erilaisista istuintyypeistä, joita hyväksytään lentokoneisiin. Me olemme pyytäneet, että kaikki eurooppalaiset yritykset antavat meille tämän kaltaista tietoa. Kolmanneksi, me tulemme keskustelemaan kumppaneidemme kanssa, siis kansainvälisten kumppaneidemme kanssa erityisesti Jaakon ja FAAn kanssa, niistä toimista, joihin voidaan ryhtyä, jotta voidaan varmistaa lasten paras mahdollinen suojelu kansainvälisellä tasolla. Tietenkin me voimme missä tahansa vaiheessa ottaa käyttöön myös tiukempia toimia, jos olemme sitä mieltä, että lentoyhtiöt ovat haluttomia tekemään yhteistyötä. Air Francein 447 lentokoneen ongelma. Mehän tiedämme, että tästä traagisesta onnettomuudesta on kirjoitettu paljonkin viime aikoina. Tällä hetkellä tutkijat eivät ole kuitenkaan vielä yksilöineet tämän onnettomuuden syitä. Ja Ranskan tutkimuksesta vastuussa oleva henkilö on tätä korostanut. Edelleenkin virasto tekee kaikkensa, jotta tuloksia saataisiin, ja me olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä tämän viraston kanssa. Virasto on myös tehnyt omia päätöksiään, jotka liittyvät varotoimiin. 9. kesäkuuta joitain päiviä onnettomuuden jälkeen virasto julkaisi tiedotteen turvallisuudesta, joka, jossa oli operationaalisia suosituksia. Olemme tehneet myös, tällä hetkellä ollaan tekemässä hyvin yksityiskohtaisia analyysejä, jotka liittyvät lentokoneen nopeuteen. Ja haluamme jatkuvasti parantaa ilmailun turvallisuutta. Tämä, tämä nopeuteen liittyvä toimi ei kuitenkaan liity onnettomuuteen, vaan yleiseen turvallisuuteen. On erittäin tärkeää, että saamme kaikki tiedot käyttöömme, koska meidän tehtävänämme on parantaa turvallisuutta. Me emme aio ajautua painostusryhmien tai viestimien vietäväksi, vaan me haluamme tehdä päätöksemme objektiivisten kriteerien perusteella. Turvallisuus on meidän kaikkein tärkein tehtävämme, olipa kyse sitten uusista säännöistä tai jostain muusta. Ja korostan sitä, että me tulemme tekemään uusia ehdotuksia vain siinä vaiheessa, että olemme, kun olemme var, varmoja siitä, että ne tulevat parantamaan turvallisuutta. Mikä on Euroopan ilmailun turvallisuuden taso yleisesti ottaen? Jos nyt ajatellaan meidän omia, tai jos, jos tarkastellaan meidän omia analyysejämme, jotka ö, liittyvät vuosittaiseen turvallisuusraporttiimme, ö, voidaan todeta, että tällä hetkellä kuolemaan johtavien onnettomuuksien ö, määrä on laskussa. Euroopassa on maailman yksi parhaimmista turvallisuuden tasoista, mutta tämä ei vielä riitä. Me olemme kuitenkin Pohjois-Amerikan Amerikasta jälkijunassa ja Span Airin ja Air Francein onnettomuudet eivät ole hyvä merkki. Se, että ilmailussa onnettomuuksien taso on alhainen, on meidän tärkein tavoitteemme. Jokaisesta tapauksesta, onnettomuustapauksesta täytyy raportoida eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti, mutta meillä on kaksi suurta ongelmaa. Tämän hetkistä eurooppalaista lainsäädäntöä ei välttämättä sovelleta kaikkialla Euroopassa. Ja toiseksi viraston roolia tulisi vielä vahvistaa. Meidän täytyy päästä käsiksi kaikkiin tietoihin, mahdollisiin tietoihin, mikä ei tällä hetkellä ole asianlaita. Viran, kansallisten viranomaisten täytyy yhdessä analysoida onnettomuuksia. Komissio haluaa parantaa onnettomuusraportteihin liittyvää lainsäädäntöä ja viraston roolia on selvennettävä. Tämä on erittäin hyvä aloite ja se varmasti on omiaan parantamaan Euroopan ilmailun turvallisuutta. Me olemme yhä enemmän ja enemmän tietoisia siitä, millainen kriittinen rooli inhimillisellä tekijällä on onnettomuuksiin. Meidän täytyy ponnistella vielä enemmän, jotta voimme, jotta voimme kouluttaa paremmin miehistöjä FAA on samaa mieltä kanssamme tästä. Virasto aikoo järjestää suuren kansainvälisen konferenssin 24.10. pilottien kouluttamisesta. Tuolloin on tarkoitus keskustella uusista aloitteista tällä alalla kaikkien sidosryhmien kanssa. Tämän lisäksi yhteistyössä ilmailualan kanssa virasto on jo asettanut ad hoc-työryhmän, joka pohtii liikennelent lentämisen turvallisuutta, myös helikopterilentämisen turvallisuutta ja se tekee yhteistyötä myös yleisen ilmailun edustajien kanssa. Tarkoitus on parantaa turvallisuutta kaikilla näillä kolmella alalla. Olipa kyse sitten liikenne, liike, lentämisestä, helikopterista tai yleisestä lentämisestä. Tämä aloite on ensimmäinen etappi matkalla laajempaa, globaalimpaa lähestymistapaa kun puhutaan ilmailun turvallisuudesta, virastomme täytyy olla paljon aloitteellisempi. Meidän, me tarvitsemme selkeitä tavoitteita ja selkeitä toimintasuunnitelmia, jotta voimme parantaa ilmailun turvallisuutta. Olen täysin pakottunut siitä, että Euroopassa meillä on riittävästi resursseja ja tietämystä, jotta voimme tulla turvallisimmaksi, alueeksi. Mitä tulee kansainväliseen siviiliilmailun viraston kanssa ja Euroopan komission kanssa kehittää eurooppalaista ilmailun turvallisuuteen tähtäävää ohjelmaa. Tällä tavalla voimme paremmin järjestää ilmailun turvallisuutta niin Euroopan, siis Euroopan unionin tasolla. Tämä on aloite, joka koskee kaikkia EU-valtioita. Euroopan unionin ilmailun turvallisuus on järjestelmä, johon täytyy ottaa mukaan kaikki kumppanit, Euroopan unioni, kansalliset hallitukset, viranomaiset ja koko ilmailuala. virasto aikoo ehdottaa pilottiryhmän asettamista pohtimaan Euroopan ilmailun turvallisuutta. Niin, tässä ajassa, joka minulla oli käytettävissä, niin halusin esitellä teille viraston painopisteitä. Paljon olisi vielä sanottavaa muistakin aiheesta. Olen erityisen iloinen jo etukäteen sitä yhteistyöstä, jota voimme tulla tekemään tulevina viitenä vuotena. Ja toivotan teidät tervetulleeksi myöskin virastomme Kölnissä. Kiitos. Mr. Gudu, thank you very much for that. Kiitoksia kovasti tästä johdannosta. Ja veikkaanpa, että jäsenillä on kiintoisia kommentteja teille esitettävänään. Ensinnäkin EPP-ryhmän puolesta edustaja Grosch. Oui, merci beaucoup pour euh, votre Kiitoksia tästä alustuksesta. Ja näistä tiedoista tulevaisuudessa, kuten aikaisemminkin, varmaan voimme tavata täällä Brysselissä säännöllisesti tai sitten Kölnissä. Sehän kuuluu tämän valiokunnan mahdollisuuksiin, eli voimme käydä näissä virastoissa, ja se olisi mielestäni hyvä aloite. Tämä on nyt vähän niin kuin informaatiotilaisuus, eli puhun nyt ainoastaan kolmesta kohdasta. Ensinnäkin budjetti, te puhuitte siitä aivan aluksi, ja tästä keskusteltiin eilen ja siitä äänestettiin tänään. Ja mielestäni olisi hyvä näiden lukujen lisäksi, joita olette meille toimittaneet, koska on harvinaista kuulla, että varat ovat tällä hetkellä riittäviä tehokkaaseen toimintaan. Se on harvinaista. Ja sitten tässä on eroteltu hallintokulut ja toiminnalliset kulut. Tämä aihe voisi kiinnostaa meitä. Ja toisaalta ei pidä takertua turhien ennakkoluuloihin. Sitten toinen kysymys liittyy koulutukseen. Te puhuitte tästä ja korostitte selkeästi, toisin kuin sitä, mitä on kuultu ja luettu. Eli mitä tulee E-Fransin onnettomuuteen, se ei välttämättä johdu koulutusongelmista, vaan totesitte, että kokemuksenne pohjalta teette olettamuksia koulutuksesta ja alkukoulutus ja jatkokoulutus ovat keskeisiä. Ja sitten kolmas turvallisuuskysymys. No, tätähän on aina tuettu täällä parlamentissa ja haluaisin kysyä, mikä tällä hetkellä estää tätä? Onko kyse varojen puutteesta vai onko kyse vielä kansallisista etuoikeuksista tai koordinaation puutteesta eri maiden välillä ja viraston välillä? Kiitos. Kiitoksia sitten S&T ryhmästä Lightfried. Vielen Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Jos nyt mietitään, mistä täällä on puhuttu, se on aivan ymmärrettävää. EASA on yksi menestyksekkäimpiä virastoja tällä alalla EU:ssa ja mielestäni yksi tärkeimpiä virastoja. Se tekee jotain, jota kaikki tarvitsevat, eli turvallisuutta, uhrien välttämistä ja lisäkehitystä Euroopan ilmatilassa. Kun puhutaan lisäkehityksestä, ja tekin tämän mainitsitte, kyse on tietysti kapasiteeteista ja niiden lisäämisestä. Ja te itsekin sanoitte, että tällä het- tämänhetkisiin toimintoihin varat riittävät, mutta jos niitä laajennetaan, niin sitten täytyy myöskin miettiä, miten se rahoitetaan. Miten maksetaan palkat näille koulutetuille ihmisille. Ja en nyt ihan ymmärrä, miten täällä valiokunnassa Euroopan parlamentissa täällä puhutaan virastoista ja niiden säästämisestä. Esimerkiksi, esimerkiksi kielien, kieliviraston perustaminen tällaisista on puhuttu ja on erilaisia arvioita, mutta Euroopan parlamentissa on huomattu, että se, että kaikki virastot halutaan säilyttää, Tämä aiheuttaa ongelmia tulevaisuudessa, jos niillä on enemmän tehtäviä, ja haluaisin kuulla, millaisia käsityksiä teillä on näiden ongelmien suhteen. Sitten toinen kysymys. Tästä puhuttiin jo Espanjan osalta. Ja on tullut sellainen tunne, että jos katsotaan ulkopuolelta, niin silloin EASan ja Espanjan viranomaisten yhteistyö ei ole ollut täysin kitkatonta. Ja on tullut se vaikutus, että siinä on, siellä on ollut viestintäongelmia ja asiat eivät ole menneet niin kuin olisi pitänyt ja haluaisit kuulla, mikäli on ollut ongelmia, niin miten niitä voitaisiin hoitaa ja mitä tulevaisuudessa kumpikin osapuoli voisi tehdä paremmin. Sitten minua kiinnostaisi myöskin, onko Euroopassa lentoyhtiöitä, jotka pistävät silmään vai ei. Sitten tämä liittyy myöskin turvallisuuteen. On myöskin päätetty, että lentokonehenkilöstö voidaan sanoa irti. Ja miten tähän on suhtauduttu, liittyykö tähän ongelmia ja miten lai, lainsäädäntö tähän suhtautuu? Kiitos. Thank you. Kiitos. Sen jälkeen ALDE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä alustuksesta. Itse olen yksi uusista kasvoista, joita ette tunne. Olen nyt ensimmäistä kertaa parlamentissa ja kuulin teitä nyt ensimmäistä kertaa. Ja sitten ihan konkreettinen kysymys, eli koulutus. Te puhuitte siitä, että ilmailuturvallisuudessa koulutukseen tarvitaan parannusta. Ja ilmailuturvallisuus on tietysti hyvin tärkeää henkilöstön koulutuksessa, jotka työskentelevät lentokoneessa. Ja tehän sanoitte, että amerikkalaiset ovat tästä samaa mieltä. Ja mistä nyt sitten kenkä puristaa? Onko, mitä pitäisi tehdä, jotta ilmailuturvallisuutta voitaisiin todellakin parantaa? Greens. Ja vihreiden puolesta, olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank und herzlichen Dank. Kiitoksia ja kiitoksia siitä, että vihdoinkin olemme saaneet näistä lastenistuimista lisätietoja. Toivon, että pääsemme päätökseen, jotta voimme taata lasten turvallisuus. Te puhuitte siitä, että nyt on vähemmän näitä tapauksia, onneksi, kyllä näin on, mutta osittain se liittyy siitä kansainvälisesti, että tilastossa ei näy, mikäli jollain elävällä oli ei ole omaa istuista. Ja lapset, jotka ovat loukkaantuneet, he ovat sojautuneet siitä, että he eivät ole olleet omalla paikallaan tai heillä ei ole ollut paikkaa lentokoneessa. Tiedän, että tämä menettely on hankala. Vielä on vähän tarjontaa tai ehdotuksia, se nyt on jo selvää. Mutta mielestäni meidän pitäisi nyt mahdollisimman nopeasti saada aikaan ratkaisu, joka rauhoittaisi vanhempia. Mahdollisimman pikaisesti meidän pitäisi selventää, että tämä vyö on erittäin vaarallinen tietyissä tilanteissa ja sitä ei voida hyväksyä. Tämä näkyy myöskin tutkimustuloksista, joita olemme nähneet tulevaisuudessa todellakin tarvitaan oma istuin lapsille, koska olen huomannut, esimerkiksi lapsi on äidin sylissä, mutta hän ei pysty pitämään lasta välttämättä sylissä painovoiman takia. Eli olisi erittäin hyvä, jos tässä voitaisiin menetellä nopeasti ja että saisimme kourin tuntuvia tuloksia mahdollisimman nopeasti. Ja uskon, että tämä käytäntö leviäisi myöskin muihin osiin maailmaa. että puhutaan aivan oikeasti siihen, että meillä on kansainvälinen ongelma. Mutta tässä aiheessa mielessäni on kansainvälisiä huolenaiheita ja meidän on saata aikaan hyvää sääntelyä tällä alalla. Sitten vielä pari pientä asiaa, no eivät niin pieniä kylläkään ole. Tästä organigrammista näkyy henkilöstö myöskin ympäristökysymyksissä Voisitko vähän konkreettisemmin kertoa tästä, mitä nämä henkilöt tekevät, millaisia hankkeita he vetävät? Sitten tämä Yemen Airlines-kysymys. Ilmeisesti se ei enää saa laskeutua Ranskaan, mutta Euroopassa tilanne on hiukan erilainen. Eli mikä nyt on tämänhetkinen tilanne? Um, Kiitoksia. Sitten Foster, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja tervetuloa. Herra Gudun, mukava nähdä teitä taas uudelleen. Mehän kävimme keskustella myös vuosina 1999-2004. Ja uusi johtaja on tehnyt erinomaista työtä nyt aivan lyhyessä ajassa. Haluaisin ottaa nyt esille muutamia kysymyksiä, koska olen ollut tällä laajemminkin. Tämä ei ole pelkästään teille, vaan myös komissiolle, jolla on valtava vastuu sen suhteen, miten teitä rahoitetaan. Johan huomautitte siitä, että kolme neljäsosaa budjetista tulee erilaisista maksuista ja loput sitten yhteisöltä. Minusta tässä on ihan selkeä kysymys, kun tarkastellaan virastonne pitkän aikavälin rahoitusta. Mehän äänestimme siitä, että nyt rahoja vähän lisättäisiin, mutta minä en oikein ymmärrä, millä tavalla te kykenette tässä toimimaan, sillä tässä katsotaan nimittäin lentäjien liikenne, liikennöintilupeja. Teillä on valtava määrä erilaisia tehtäviä, joita te hoidatte ja tuo tehtäväkenttä vain laajenee jatkuvasti. Minusta meidän tulisi tarkastella sitä, millä tavalla teitä rahoittaa. Ja meillä pitäisi olla kymmenvuotissuunnitelma teidän raho- mm, toimintanne rahoittamiseksi. Eikä meidän pitäisi tavata täällä kerran vuodessa sitä pohtimassa. Jos valmistelu menee hyvin, niin silloin tilanne on hyvä, mutta jos ei, jos lentokoneita ei myydä, jos muutoksia ei tehdä, niin kyllähän se vaikuttaa niihin tuloihin, joita te saatte. Haluaisin, että kommentoisitte sitä. Toiseksi äskettäin sille tullut kysymys, joka liittyy ympäristöön. Te olette turvallisuusjärjestö. Ja tästä syystä varmaankin huomioitte tiettyjä ympäristövaikutuksia. Siitä huolimatta, jos tarkastellaan päästöjä, melua, niin Tästä meillä on erilaisia globaaleja päätöksiä. Meidän täytyy olla oikein varovaisia sen suhteen, mikä teidän roolinne on turvallisuusviranomaisena. Ja kaksi muuta kysymystä vielä, hyvä puheenjohtaja. Toiseksi viimeinen kysymys koskee pieniä äm, lentokouluja. Haluaisin tietää, kun kouluttaa lentäjiä, niin ähm, mikä tilanne tässä on? Ja sitten lopuksi vielä haluaisin ottaa esille ilmailun onnettomuudet. Totesitte, että te aiotte tässä suhteessa ottaa tiukemman linjan. Meillähän on aina ollut toimintaa, mutta poliittisesti emme ole mukana, kun katsotaan kansallisia lentokoneonnettomuuksien tutkimuslautakuntia. En halua, että sitä politisoidaan, jolloin näiden työ häiriintyy. Haluaisin, että vakuuttaisitte tämän minulle. Tietysti EASA voi olla siinä jollain tavalla mukana, mutta haluaisin kuitenkin asian saada selvyyttä, sillä viimeiset 60 vuotta on kyllä mennyt hienosti jäsenvaltioissa, EU:ssa e ja ehdottomasti kyllä Yhdysvalloissa. Kiitoksia. Niin, Rakudu. Ai vielä Koditsik saa puheenvuoron. Ja sitten toivottavasti meillä on vielä ää, äh, aikaa toisenkin kierroksen Kolicek, äh, nyt lyhyestä virsi kaunis, kiitos. Every time I was... Niin. Ainahan minut litistetään tänne ihan loppuun ja saan vain vähän aikaa. Niin, päivää vaan herra Kudu, mehän tunnemme toisemme. Niin, pari kysymystä. Oikeastaan kuusi lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen liittyy koulutukseen. Nämä hiljattaiset onnettomuudet ovat osoittaneet, että tietyt lentäjät eivät tiedä, miten käsitellä lentokonetta silloin, kun moottorit romahtavat. Onko teillä ollut jonkinlaisia suunnitelmia ö, antaa lisä koulutusta piloteille. No sitten tämä Light Support Aircraft Normalization kysymys. Voidaanko sellaista saada Eurooppaan? Onko mahdollista koordinoida testejä niiden koneiden osalta, jotka painavat vähemmän kuin 600 kiloa? niin, että tällaisia testejä ei tarvitsisi tehdä ainoastaan viraston tasolla, vaan myös kansallisella tasolla, koska kansalliset viranomaiset niissä maissa, joissa tällaisia lentokoneita valmistetaan, niin 80 prosenttia näistä kevyistä lentokoneista niitä valmistetaan Euroopassa. Olisi hyvä, jos voitaisiin tehdä yhteisiä testejä. Ja sitten, aiotteko te laatia uusia standardeja niin, että lentokoneet ovat myös käyttökelpoisia sellaisille henkilöille, jotka ovat vammaisia. Esimerkiksi jos henkilö on rullatuolissa, niin on vaikea päästä lentokoneeseen. Ja te puhuitte henkilökuntanne lukumäärästä, sanoitte, että haluatte saada 54 uutta henkilöä. Me olemme pyrkineet antamaan teille riittävän talousarvion, mutta alun perin puhuttiin 447 henkilökunnan jäsenestä sen sijaan, että teillä olisi 600 henkilöä. Entäpä sitten nämä nesteet lentokoneissa? Aiotteko jotain tehdä asian suhteen? Jarsen Bouskihan on puhunut teidän kanssanne asiasta. On ihan järjetöntä rajoittaa nesteiden määrä desiin. Onko teillä jotain suunnitelmia tämän suhteen? Kiitos. Thank you, okay, Kiitoksia. Niin, herra Kudu, josta noin seitsemässä kahdeksassa minuutissa. Siitä olisi ainakin hyötyä meille vastata, koska minulla on vielä pitkän pitkä lista kysymyksiä. No, minuuttia on kyllä aika lyhyt aika, vaikka olenkin tottunut haasteisiin. Aloitan tästä Gaussin budjettikysymyksestä, koska tätä nyt yritetään selvittää. Tämä ei koske pelkästään meidän virastoa, vaan kaikkia virastoja. Budjetti, valiokunnan ja va- talousarvion valvontavaliokunnan kanssa, ja tässä on nyt ongelmia. Toimintakulut ja hallintokulut. Yhteisön budjetti on jaettu kolmeen osaan, kolmeen pääosaan, eli henkilöstö, hallintokulut ja toimintakulut – ja virastoja syytän siitä, että siellä on liian vähän toiminnallista, toiminnallisia varoja. Ja kun on hallinnollisia tehtäviä, ja siellä on tietysti hyvin paljon henkilöstöä, joka tekee töitä näiden asioiden parissa, silloin he saavat palkkaa otsakkeesta yksi. Parlamentti katsoo, että kyse on hallinnollisista kuluista, mutta kyse on kuitenkin toiminnallisista kuluista. Jos minun pitäisi lisätä toiminnallisia kuluja hallinnollisia kulujen suhteen, silloin pitää ulkoistaa kaikki toiminnat ja sehän on tietysti ihan mahdotonta. Eli yritän vielä kerran selittää, että otsake 123 rakenne ei ole oleellinen, oli kyse sitten hallintokuluista tai toiminnallisista kuluista virastojen osalta. Virastoissa Toiminnalliset kulut kuuluvat osakkeeseen ykkös ja kaksi, koska meidän pitää myöskin majoittaa nämä henkilöt, jotka ovat siellä töissä. Sitten tuli koulutukseen liittyen paljon kysymyksiä. Lentäjillä on erittäin vaikea rooli, erityisesti kaupallisessa lentoliikenteessä on nyt yhä enemmän automatisoituja aluksia. Ja nyt puhutaan aika poikkeuksellisista tilanteista ja toiminnasta niissä. Ja meidän pitää muistaa se, että lentäjä, joka saa jatkuvasti koneilta apua, hänen on voitava silloin, kun, kun mekanismit eivät enää toimi. Hänen pitää pystyä lentämään silloin yksin. En nyt halua ennakoida tuloksia konferenssista, joka pidetään 24. marraskuuta, mutta uskon, että konferenssissa tullaan siihen tulokseen, että me katsomme, että on tärkeää, että että lentäjien alkukoulutusta parannetaan, peruslentokoulutusta pitää parantaa ja meidän tulee katsoa, miten voimme puuttua koulutukseen, jotta toiminta poikkeuksellisissa tapauksissa olisi automaatio lentäjille. Eli tämä on hyvin keskeistä. Sitten onnettomuudet ja yhteistyö onnettomuuksien tutkinta virastojen kanssa. Yhteistyötä meillä on ollut Ranskan viraston kanssa on ollut erittäin hyvä, kun tutkimme onnettomuutta, mutta sama ei koske Espanjan virastoa Airin tapauksessa. Kesti paljon kauemmin ennen kuin suhteet saatiin kunnolla käyntiin. Virasto ei ole mikään onnettomuustutkintavirasto ja toivon, että tutkimukset olisivat riippumattomia. Mutta virasto, joka antaa sertifikaatteja aluksille, voi toimittaa lisätietoja tutkijoille ja tietoja, joita sillä on onnettomuuksista. Ja näin se voi antaa lisäarvoa selkeästi näihin tutkimuksiin. Mutta jos virasto haluaa, niin se voi toimia ja ryhtyä toimenpiteisiin joskus kiireellisiin voidakseen parantaa tai palauttaa ilmailuturvallisuutta. Eli me emme halua olla tutkijoita, me emme ole tutkijoita, eikä meistä tule tutkijoita. Me kunnioitamme tutkimusten riippumattomuutta ja me haluamme olla auttamassa ja haluamme, että meillä on riittävästi tietoja, jotta voimme tehdä työtämme, eli siis palauttaa ilmailuturvallisuutta. Sitten viraston pitkän ajan rahoitus. Meillä on viiden vuoden suunnitelma ja siihen on sisällytetty oletus, että uudet toiminnat, jotka rahoitetaan näistä tuloista – tullaan tasapainottamaan. Eli meillä on mahdollisuus, tai oikeastaan komissiolla on mahdollisuus neuvotella henkilöiden kanssa, joille näitä palveluita toimitetaan, ja hintatasoja, joilla voidaan tehdä työtä. Ja tämä on aika vaikea tasapaino löytää. Mitä sitten tehdä kriisissä? No nythän käynnissä on hyvin merkittävä ilmailualan liittyvä kriisi lentomatkustajien määrät ovat selkeästi vähentyneet. Myöskin lentoyhtiöissä on uudelleenjärjestelyitä. Siellä on paljon ongelmia, me tiedämme sen. Ja nyt virasto ei kuitenkaan ole kovin paljon saanut vähem, kovin paljon vähempää näitä sertifikaattipyyntöjä materiaalin osalta. Ainakin suuret rakentajat toimivat näin, mutta pienemmillä yrityksillä se on tietysti paljon hankalampaa. Jos parlamentin ja komission kanssa löytäisimme pitkäaikaisemman rahoitusmuodon, niin totta kai tukisin sellaista. Sitten ympäristökysymykset. Kuten Lichtenberg totesi, Meillä on muutama henkilö, jotka hoitavat ympäristöasioita virastossa. Siellä on kaksi tärkeää tehtävää. Ensinnäkin sääntely. Ympäristöhenkilöstö on erittäin aktiivista kaep komiteassa eli ympäristökomiteassa. Ja siellä Montrealin sopimukseen tuodaan mukaan eurooppalaisia ajatuksia, jotta ne otettaisiin mukaan sääntelyyn koska tehän tiedätte, että tällä hetkellä ei ole olemassa eurooppalaista sääntelyä ympäristön osalta, ja kaikki eurooppalainen sääntely siirretään sitten OSCEn säännöstöihin. Sitten toinen tehtävä, tuotteiden sertifiointi. Mehän sertifioimme lentokoneita, mitä tulee meluun ja päästöihin. Eli sertifiointia tehdään. Eli tässä nämä kaksi tehtävää, jotka ovat tärkeitä virastossa – ja se on hyvin keskeistä. Sitten nesteiden kuljetus. No se ei ole meidän asiamme, vaan tämä on nyt turvallisuuskysymys. Ja onneksi me emme hoida näitä asioita. Ja komissio hoitakoon tämän nesteongelman. Meillä on ihan riittävästi tekemistä ilman tätä nestekysymystä, joka matkustajana on meillekin tietysti tärkeä kysymys. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Nyt on vielä seitsemän puheenvuoropyyntöä, joten täytyy pyytää teitä puhumaan niin lyhytsanaisesti kuin mahdollista, jos haluatte vielä vastauksiakin. Ensimmäinen puhuja Velak. Just quelques mots pour... Ihan vain muutama sananen haluan kiittää pääjohtajaa tästä erittäin mielenkiintoista ehdotuksesta ja siitä, että olette aina täällä paikalla täällä meidän valiokunnassamme. Hyvin vähän, harva virasto on saanut nähdä oman toimialansa laajenevan yhtä nopeasti kuin teidän virastonne. Olemme kaikki tästä erittäin ilahtuneita. Teillä on paljon erilaisia uusia tehtäviä. Se osoittaa, miten tärkeä ilmailualan turvallisuus Euroopan unionille Tämä vuosi on ollut ilmailualalla erittäin huono. Paljon ihmisiä on kuollut ja on tärkeää, että komissio pyrkii parantamaan tämän kuljetusmuodon turvallisuutta. Kun keskustelemme budjetista, niin edustaja Foster sen aivan totesikin juuri ihan oikein. Meidän täytyy huolehtia siitä, että EASen käytössä olevat varat ovat yhdenmukaisia sen tehtävämäärän kanssa. Lisäksi olen samaa mieltä siinä, että meidän täytyy liikennevaliokunnassa jatkaa työskentelyä siihen suuntaan, että mahdollistaa se, että virasto voi varmistaa kaikkien kansalaistemme turvallisuuden. Kiitoksia. Next speaker is... Seuraava puhuja Alvarez if you could be as brief as... Puhukaa lyhytsanaisesti. joo, totta kai. Niin, aluksi halusin tukea herra Gudunia. Hän on tehnyt hyvin monimutkaista työtä. Ja haluaisin todeta hänelle, että meidän pitää vahvistaa viraston roolia ja vahvistaa myöskin koordinaatiota ilmailualalla. Ja kokemuksesta tiedän, että on hyvin vaikea toimia tällä alalla. Ja haluaisin kuulla teidän mielipiteenne näistä suosituksista, joita espanjalainen komitea on tehnyt liittyen Spanerin onnettomuuteen. Näitä suosituksen seitsemän liittyvät virastoon ja osa suosituksista liittyy muihin, muihin organismeihin. Dank u wel. Vandauden kiitoksia. Niin, hyvä puheenjohtaja. Täällä on esitetty, että työaikaan ja lepoaikaan liittyvät säännökset pohjautuisivat EUn työaika-asetuksiin. Olen nähnyt, että EUssa viime aikoina hyvin pitkälti tämä säännöstö on kuitenkin jäänyt jäsenvaltioiden varaan. Haluaisin tietää, millä tavalla voidaan laajentaa EU-vastuualuetta tässä suhteessa ja miten voidaan arvioida tätä tilannetta. Sillä veden arvio on tehty noin vuosi sitten. Ja voisitteko nyt jo tehdä hyvän arvion tilanneesta, kun kehitys ei ole ollut kuin alle vuoden? Toinen asia koskee ilmailua Euroopassa – turvallisuus on aika hyvissä kantimissa, mutta meillä on kaksi erilaista vaaraa. Yksi tulee noista entisistä neuvostotasavalloista ja afrikkalaisista maista ja sitten nämä erityiskevyet lentokoneet, liitokoneet. Myös afrikkalaisten maiden kohdalla, aivan kuten Washingtonissa ja Pekingissä on näistä asioista keskusteltu, meidän täytyisi käsitellä myöskin lisää tätä keskustella lisää tästä turvallisuuskysymyksestä, joka siis liittyy nimenomaan Afrikkaan. Sí, gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja pari kysymystä. Ensinnäkin haluaisin, että selittää sitten vähän, mikä ero on suhteissa Eransin onnettomuuden ja Spanierin onnettomuuden välillä. Tässä on varmaan jonkinlainen ero ja haluaisin kuulla, minkälainen se on. Minä en ole sitä vielä ymmärtänyt. Sitten koulutukseen liittyvä kysymys. Tästä on nyt puhuttu. Ja tämä on huolestuttanut monia ihmisiä, myöskin komissiossa. Ja kaikki onnettomuustutkimukset liittyvät siihen, että on ollut inhimillinen tekijä mukana. Nämä onnettomuudet aiheuttavat aina pitkiä hallinnollisia ja rikostoimenpiteitä. Ja sitten koulutuksessa meiltä puuttuu nyt koulutusta ja tämä liittyy tämän työn laajuuteen. Ja ensinnäkin nämä low-cost-yritykset. Silloin henkilöstön koulutusta on ehkä laiminlyöty, ja mielestäni tähän tulee kiinnittää huomiota. Kiitos. Kiitoksia. Ja Ajala Sender. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, jos nyt on ollut jotain väärinkäsityksiä, haluaisin nyt kiittää Gudunia hänen alustuksestaan. Hän puhui tästä Efransin onnettomuudesta, mutta täällä meitä nyt on Espanjastakin edustajia. Ja minunkin ryhmässäni on puhuttu siitä, että nämä asiat kiinnostavat meitä, koska Espanjan hallitus Spanierin onnettomuuksen aikaan teki uudenlaisen aloitteen, koska silloin otettiin yhteyttä virastoon. Ja silloin pyydettiin tukea ja apua ja haluttiin eurooppalaista apua. Ja haluaisinkin tietää, mitä on tapahtunut sitten tämän jälkeen, kun tätä apua pyydettiin. Ja myöskin tärkeää on tietysti kysymykset, joihin kiinnitimme huomiota. Esimerkiksi se, että viranomaisten on välittömästi saatava matkustajaluettelot lentoyhtiöistä. Tähän liittyy hyvin paljon aikoinaan ongelmia. Ja sitten te puhuitte, että olemme nyt Eurokontrollin EASan välisessä siirtymävaiheessa ja aikataulu on hyvin kunnianhimoinen. Ja haluaisin tietää tästä vähän enemmän yksityiskohtia. Ja voisitte kertoa vähän jotain siitä, mitä EASA aikaa tehdä henkilöstön väsymisen suhteen, koska se on hyvin keskeinen kysymys, jos ajatellaan ilmailukysymyksiä. Rescue. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare am, domnule director. Uh, ce se întâmplă în EASA? Ei vain yksi kysymys. Haluaisin tietää, mitä EASAlle tapahtuu. Ja nyt kun sillä uusia vastuualueita. Ja sitten yksi huomio. Te työssänne annatte sertifikaatteja materiaalille, henkilöstölle, lentokoneille, lentokentille. Ja tähän sertifiointiprosessiin liittyy muutamia ongelmia, jotka saattavat johtaa onnettomuuksiin. Ja mielestäni siksi teidän ei pitäisi tutkia näitä onnettomuuksia, koska te olette mukana tässä sertifiointivaiheessa. Niin, minä esittäisin yhden kysymyksen, joka liittyy tähän EU-OPSiin tästä, ja näihin lentoaikoihin. Tästähän on puhuttu jo pitkään. Se johtuu siitä, että työmarkkinaosapuolet eivät ole koskaan saaneet aikaan ähm, yhteisymmärrystä. Nyt 40 vuoden kuluttua, ähm, kun meillä on kanta, se tullaan avaamaan alle vuoden sisällä. Ja kysymykseni kuuluukin, Eikö olisi paras, jos annettaisiin tälle asialle vähän enemmän aikaa, äh, täytäntöön pantaisiin sitä ja sitten katsottaisiin, onko tätä nimenomaista pakettia syytä muuttaa. Ja tietysti kyseessä olisi sitten sellainen kysymys, jossa parlamentin tulisi olla mukana komission ehdotuksesta. No, saatte puheenvuoron. Encore un défi. Tout d'abord, je voudrais remercier Ensinnäkin haluaisin täydestä sydämestäni kiittää kaikkia niitä parlamentaarikkoja, jotka ovat minua tukeneet ja jotka ovat oso- alleviivanneet viraston roolia. Jälleen kerran jos kutsuisitte minut useammin, tulisin tänne useammin, koska mielestäni tätä, tämä dialogi on todella tärkeä. Sain sellaisen vaikutelman, että meillä on kaksi olennaista kysymystyyppiä. Ensinnäkin onnettomuudet, erityisesti tämä Espanjan ja fransin onnettomuudet, miten me olemme reagoineet kumpaankin, miten olemme toimineet kummankin suhteen. Tämä liittyy ongelmiin, viraston ja ei välttämättä viranomaisten, vaan tutkijoiden välisissä suhteissa. Siitä lähtien, kun virasto on luotu, niin olemme yrittäneet solmia rakentavia keskustelusuhteita tutkijoiden kanssa. Se on ollut vähän vaikeaa. Uskoisin, että nyt asiat toimivat paremmin, mutta Espanjan, tai siis tämä Spanierin tapaus oli vielä vähän vaikea vuonna 2008 me samana päivänä jo pyrimme tekemään yhteistyötä espanjalaisten kanssa. Minä sain käsiini välittömästi kaksi espanjalaista henkilöä, jotka auttoivat Espanjan viranomaisia, tai näin olisin halunnut ainakin tehdä. No, jatkossa tilanne ei kuitenkaan sujunut niin hyvin, tuli viipeitä, etc. Joten meidän täytyy vielä paljon parantaa sitä, miten tutkintaviranomaiset ja virasto tekevät yhteistyötä. Kuitenkin Air Francein tapauksessa me olemme välittömästi mukana tutkimuksissa ja me saimme välittömästi sormemme peliin tähän tutkimukseen. Ja tämä avitti kovasti työtämme. Te, saatamme tehdä yhteistyötä viraston kanssa. Tällä hetkellä komissio laatii uutta lainsäädäntöä onnettomuuksiin liittyen. Se selventää viraston roolia onnettomuustapauksissa, koska tällä hetkellä siis aiempi lainsäädäntöhän on laadittu ennen kuin virasto oli olemassa, joten virasto ei ole voitu ottaa siinä huomioon. Voin vakuuttaa Marineskun siitä, että me emme halua tehdä itse tutkintoja. Me vain haluamme myötävaikuttaa tutkintoihin sen tiedon perusteella, joita meillä on. Ja jos on tarvetta, kiireellinen tarve, niin voimme ryhtyä ad hoc toimiin välittömästi ja silloin kun on syytä toimia nopeasti. Me eh, annamme toden tottakin tutkijoiden tehdä riippumatonta työ, työtään ja me emme vaikuta tämän työn tuloksiin. Mitä tulee lentäjien kouluttamiseen? Ne tulokset, joita low cost-yhtiöistä on saatu, eivät osoita, että turvallisuudessa olisi eroa low cost, siis halpalentoyhtiöiden ja muiden lentoyhtiöiden välillä. Voidaan jopa sanoa, että halpa lentoyhtiöllä on ollut erittäin hyvä turvallisuustilanne. Mitä tulee koulutusongelmiin, Kuten jo aiemmin sanoin, ne ovat paljon rakenteellisempia luonteelta. Ne liittyvät ainakin uusien ö, lentokoneiden osalta, niiden lentämiseen ja siihen automatiikkaan ja siihen tapaan, jolla lentäjän täytyy reagoida, kun automatiikka ei enää toimi. Ja tätä täytyy pohtia itse lentoyhtiöiden kanssa, lentäjien kanssa, valmistajien kanssa, niin että voidaan pohtia sitä, kuinka voidaan parantaa koulutusta tältä osin. Lopuksi, mitä tulee työaikoihin, FTLään. Parlamentin ja neuvoston välillä on saatu aikaan yhteisymmärrys aiheesta. Me tulemme teettämään tutkimuksen myös aiheesta. On tehty siis tieteellinen tutkimus, me olemme nyt saaneet siitä tuloksia ja lienemme kaikki yhtä mieltä siitä, että yksi vuosi ei vielä riitä kokemusmääräksi, jotta voimme tehdä johtopäätöksiä, mutta varmasti voimme saada aikaan konsensuksen voimme tehdä johtopäätöksiä ja voimme olla yksimielisiä, kun saamme tutkimuksesta tuloksia. Haluaisin korostaa painottaa ja alleviivata sitä, että USAssa tällä hetkellä keskustellaan, ja mekin voimme amerikkalaisten kanssa keskustella tästä aiheesta. Ja ennen kaikkea kansainvälisellä tasolla haluaisin vielä toistamiseen korostaa sitä, vaikka tämän puheessani jo sanoinkin, että on erittäin tärkeää, että hallinnoidaan miehistön väsymykseen liittyvää riskiä sehän on myös tärkeä asia, koska miehistön väsymys on aivan eri asia kuin itse työaika. Joten kaikki tämä täytyy ottaa huomioon ja sitten tehdä ehdotus ehkäpä tulevina kuukausina komissiolle tästä aiheesta. Kiitos. Lavaus, oliko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Eh, Ihan lyhyesti. Olen vähän huolissani koska on tärkeää, että säännellään selkeästi ja avoimesti kirpailua ja koordinointia eri vastuutahojen välillä. Minulla on tässä asiakirja, jonka olen saanut komissiosta, ja siinä toditaan vähän toista kuin tätä juuri sanoitte. EASA sai nopeasti Espanjasta kutsun, ja siinä lähetettiin myöskin kaikki tärkeät tiedot tutkinnan kannalta, esimerkiksi kaikki lentoparametrit, jotka on, oli tallennettu. Ja FIAC oli tekemässä tutkintoa ja se vastasi tutkimuksen julkistamisesta. Eli Espanjan kannalta Espanjasta on tullut näitä kommentteja. Sehän on nyt ainoa asia, mistä olemme samaa mieltä, että tutkinnan tulee olla riippumaton, ei viranomainen eikä hallitus siitä vastaan. Mutta tässä on todettu, että teille toimitettiin kaikki tiedot ja että Espanjan puolesta kaikki mahdollinen tehtiin, jotta virasto saisi kutsun viipymättä. Ja kutsun jälkeen sitten työtä oli tarkoitus helpottaa. Kiitos. Maybe you need to discuss it amongst yourselves. Niin, ehkäpä voitte keskustella tästä keskenään. Niin ei tässä ole mitään ristiriitaisuutta. Me olemme saaneet kaiken tiedon. Minä ö, omassa puheessani puhuin vain yhteistyön alkuvaiheesta espanjalaisen tutkijan kanssa – sen jälkeen me kyllä sitten saimme ihan kaiken tiedon, mitä pitikin. Kiitos vain. Okay, well. Selvä. Kiitoksia kovasti, herra Kudu, läsnäolostanne täällä tänään. Kiitos, että vastasitte kysymyksiin. Kiitos myös esityksestänne. Odotan innolla hyvää yhteistyötä teidän kanssanne virastonne kanssa – ja toki kaikkien muidenkin virastojen kanssa, joita meillä on tällä hetkellä. Kiitoksia paljon. Ja haluaisin vielä muille jäsenille sanoa, että jos teillä on mitään muita asioita, ilmeisesti ei. Jos ei ole mitään muita asioita, niin muistuttaisin, että seuraava kokous järjestetään 50. Brysselissä kello 15.30 ja puhuu, puheenjohtaja kiittää myös tulkkeja ja henkilöstöä työstä ja nyt kokous päättyy.